Can we, can we... Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Rakkaat kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi tähän talousarvion valvontavaliokunnan ja kansalaisvapauksien valiokunnan yhteiskokoukseen. Kyse on tämän päivän aiheesta, eli unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petusten torjunta rikosoikeudellisin keinoin, eli PIF-direktiivistä. Tämä on meidän näkökulmastamme katsottuna erittäin keskeinen siitäkin syystä, että tänään tässä samaisessa salissa me keskustelimme ajankohtaisista aiheista. Olafhan on ollut erään jutun käsittelyn tiimoilta keskeisessä asemassa, että riippumatta siitä, miten tämä tutkimus on edennyt, niin Olafissa on parannettava toimintamalleja. Voinemme olettaa, että komission PIF-direktiiviehdotus ehdotus perustuu juuri tähän nimenomaiseen seikkaan, eli että EU:ssa parannettaisiin oikeudellisten suojan tilaa rikosoikeudellisin keinoin. Mielenkiinnolla jäänkin odottamaan komissaari Shemetan alustuspuheenvuoroa. Samalla toivotan tervetulleeksi edustajan Lopes Agiarin. Hän ei ole ainoastaan yhteisesittelijä kollega Greslen kanssa, vaan hän on myöskin libevaliokunnan puheenjohtaja. Ja näillä sanoilla haluaisinkin antaa hänelle puheenvuoron. Edellisessä kokouksessamme Yhdessä Olafin edustajien kanssa käsittelimme juuri tätä PIF-direktiiviä. Ja nyt on hyvä, että olemme saaneet myöskin komissaarin vieraksemme. Joten kollega Aguilar, voisitteko esittää oman alustuksenne? Thank you, dear colleague chairman. Kiitoksia hyvät kollegat puheenjohtaja. Tervetuloa tähän yhteiskokouksen, Libe- ja Kont-valiokunnan yhteiskokouksen. Minulla on kunnia olla osa tätä yhteistyöharjoitusta. Tarkoituksena on työstää näitä kaikkein merkittävimpiä aloitteita, kun hahmottelemme eurooppalaista kriminaalilainsäädäntöä. Se on erittäin tärkeää. Ensimmäinen askel kohti nyt Pyrimme nyt suojelemaan Euroopan unionin taloudellisia etuja rikosoikeudellisin keinoin. Tämä on tietenkin selitys sille, miksi Libe-valiokunta tuntuu olevansa tässä mukana ja sitoutuneena tekemään työtä kohti yhteistä tavoitettamme. Olemme erittäin iloisia siitä, että kontavaliokunta, jota johtaa Kollegamme Toirer on päättänyt tehdä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro komission jäsenelle Shemetalle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa kansallisvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kaksi viikkoa sitten neuvosto hyväksyi yleisen lähestymistavan koskien komission esitystä, joka tehtiin heinäkuussa 2012. Varapuheenjohtaja Reding ja minä viime syyskuussa ö, selitimme teidän kahden valiokunnalle syyt esityksemme takana. Korostimme kolmea elementtiä, joita pidimme olennaisina. Salika minun lyhyesti muistuttaa näistä kolmesta elementistä. Ensimmäinen tavoitteemme oli paremmin määritellä rikkomukset, jotka vaikuttavat EUn taloudellisiin etuihin. Tarkoituksena oli varmistaa, että riittävän ähm, voim, kattava, äh, kattavasti katetaan mahdolliset toimet, jotka liittyvät tällaisiin rikkomuksiin. Sitten Tanska määrittää minimisanktiot tällaisesta rikkomuksesta, jotta voidaan antaa asianmukainen oikeasuhteiset ja myöskin kuitenkin riittävän pelottavat sanktiot kautta EUn. Ja kolmanneksi me halusimme laajentaa rajoitteita niin, että tutkijoilla ja syyttäjillä on riittävästi aikaa tutkia mutkikkaat rajat ylittäviä tapauksia. Valitettavasti tämä yleinen lähestymistapa, joka hyväksyttiin neuvostossa kaksi viikkoa sitten, ei juurikaan täytä näitä tavoitteita. Itse asiassa joissakin tapauksissa se jopa jää harmonisoinnin tason jäl- jäl- jälkeen, joka meillä tällä hetkellä on, ajatellen yleissopimusta ja sen pöytäkirjoja. Meidän päähuolenaiheemme yleis- yleisessä lähestymistavassa ovat seuraavat kolme. Ensinnäkin neuvosto haluaa sulkea pois arvonlisäveron tämän direktiivin vaikutusalasta. Tois, kuitenkin monet tuomioistuimen päätökset vahvistavat, että arvonlisävero on osa EUn taloudellisia etuja. Jos halutaan suojella taloudellisia etuja tehokkaasti, direktiivin vaikutusalan täytyy sisällyttää kaikki taloudelliset edut, joita Euroopan unionilla on. Vähimmäismäärä on, että sen pitää sisältää tärkeimmät verotulot ja intressit, joita EUlla on. Tämä merkitsee sitä, että kaikki tulot, joita katetaan omien varojen päätöksellä, joihin sieltä myöskin ALV otetaan mukaan, ja myöskin menot, jotka liittyvät erityisiin menojen instrumentteihin. Haluan sanoa, että ALVtä ei ole suljettu PIF-yleissopimuksesta, eh, joten neuvosto tässä asiassa on jäämässä jälkeen siitä, mikä jo on osa EUn akiita tänään. Toiseksi neuvosto ei halua ottaa käyttöön vähimmäissanktioita petoksista, jotka kohdistuvat EUn budjettiin. Voitiin sopia vain vähimmäis vakiintumuksen kolmen vuoden niin, niin kolmen vuoden määräajasta, mutta näitä vakavia rikkomuksia, joille vasta harmonisoitu, nämä jäävät jäsenvaltioiden määriteltäviksi. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kovinkaan paljon ei tule muuttumaan. Niissä maissa, jossa Petoksen harjoittajat eivät ole vankilatuomion, osalle vankilatuomion, he edelleenkin pysyvät vapaina. Ja jäsenvaltiot lopuksi voineet sopia myöskin riittävästä harmonisoinnin tasosta, mitä tulee eh, sääntöperusteisiin eh, rajoituksiin. Again is likely to mutta kuitenkin nämä lakisääteiset eh, rajoitukset ne eivät tule muuttumaan kovinkaan paljon. Sanoisin, sanoin lopuksi vain muutaman lauseen oikeusperustasta. Kuten jo selitin viime syksynä, komissio on valinnut artiklaan 325 kohdan 4 sopimuksesta. Tuomioistuimen mukaan tuo artikla on erityinen määräys, joka koskee unionin taloudellisia etuja niin, että on tehokas, tehokkaita riittävän pelottavia menetelmiä mukaan sanktiot, jotka sisältyvät rikosoikeuteen. Kuten tiedätte, neuvosto ei ole hyväksynyt tätä oikeusperustaa ja valitsee artiklan 83 kohdan 2. Ja tämä ei ole pelkästään akateeminen ero. Se merkitsee sitä, että tulevaisuudessa sama EU-budjetti, sitä suojellaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Syy tähän on erityinen kanta, joka on Iso-Britannialla, Irlannilla ja Tanskalla oikeudellisen yhteistyön alueella. En usko, että tämä on hyväksyttävää. Meidän täytyy suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja rikosoikeudessa kautta EUn alueen, jos me haluamme, että tuo suojelu on tehokasta ja riittävän pelottavaa. Se komissio on tehnyt selväksi olemansa pettynyt, se teki sen selväksi neuvoston kokouksessa, ja on tärkeää, että myös Euroopan parlamentti ottaa vakaan kannan tässä asiassa. Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentti ensimmäisen kerran täysin osallistuu lainsäädäntömenettelyyn tässä asiassa. Sen tulisi käyttää päätösvaltaansa niin, että saadaan riittävä harmonisoinnin taso tällä alueella. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner, for your... Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen tästä alustuksesta ja nyt puheenvuoron saavat esittelijät myöskin Jurin puh- esittelijä, kollega Swifkalle haluaisin antaa puheenvuoron, mutta hän ei näemme ole paikalle. No, aloitetaan kontovaliokunnan esittelijän Inge Gresslen puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisa komissaari. Olen hienoa, että olette päässeet paikalle. Mehän vaadimme teidän läsnäolonne, sillä kun katsotaan unionin lainsäädännön historiaa, niin tämä rikosoikeuden harmonisointi kysymys on erittäin keskeinen ja mielestäni on erittäin tärkeää, että katsomme oikeusperiaatteita oikeusperustana artiklaa 325.4 eikä 83.2, koska 325.4 tarjoaa paljon paremmat vaikutusmahdollisuudet. Ja toivottavasti te voisitte viitata tähän keskeiseen merkitykseen, joka tällä artiklalla on, koska me kyllä olemme aika lailla eriävillä kannoilla täällä par- parlamentissa. Nyt meillä on todellakin tarjolla vahvempi oikeusperusta. Minä todellakin vastustan muutosta, joka tehtäisiin oikeusperustaan, ja olen edelleenkin samaa mieltä sitä, että jos tämä muutos tehdään, niin se aiheuttaa se ongelmia tämän projektin osa- osalta. Me tarvitsemme EU-laajuisen, yhteisen ja yhtenäisen lähestymistavan, koska muuten emme pääse tämän asian käsittelyssä eteenpäin, joten pidän kynsin kiinni siitä, että tavanomainen lainsäätämisjärjestys tarkoittaa käytännössä sitä, että 325.4 olisi oikeus perusta ja Euroopan parlamentti voisi toimia äh, tasavertoisena oikeu lainsäätäjänä muuta per, oikeusperustaa käytettäessä kaikki valta siirtyisi neuvostolle. Jos oikeusperustaa lähdetään muuttamaan, niin jäsenvaltiolla olisi eräänlainen opt-out-mahdollisuus, ja se taas tarkoittaisi sitä, että kaikissa jäsenvaltioissa tätä pakettia ei sovellettaisi samalla tavalla. Ja yhtä lailla opt-out tarkoittaa sitä, että neuvostolla olisi huomattavan paljon vahvempi asema, joten Oikeusperustana artikla 83.2 tarkoittaisi sitä, että sovellettaisiin tavanomaista lainsäätämisjärjestystä ja se olisi ikään kuin pakokeino, joka neuvostolla olisi käytettävissään ja se aiheuttaisi suuria ongelmia parlamentille ja me jäisimme ihan marginaaliseen asemaan. Meillä olisi siis kaksi oikeusperustaa käytössä ja se aiheuttaisi todellakin suuria ongelmia erityisesti kustannuspuolella ja minun mielestäni nämä ovat niin suuret, että tähän lähestymistapaan ei pitäisi mennä. Ja vuodelta 2013 on olemassa Fransenin oikeusjuttu tuomioistuimessa käsittelyssä ja sitä kautta voidaan katsoa, että minkälaisia ongelmia tämä kahden oikeusperustan hyväksyminen tarkoittaisi. Euroopan parlamenttihan loppujen lopuksi tekee päätöksen asian tiimoilta ja sanoisin ihan suoraan, että niin kauan kun me emme ole tätä täysistunnossa hyväksyneet, niin silloin mm, mitään asiaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Ja niin kauan kuin ryhmätkään eivät ole voineet tätä asiaa käsitellä. Eli kyllä neuvosto on uudemman kerran osoittanut olevansa juuri mainensa veroinen Se haluaa poistaa erinäisistä artikloista keskeisiä kysymyksiä, kuten viitaukset arvonlisäverokysymykseen ja muihin asioihin. Eli kyse on enää passiivisesta ja aktiivisesta rahanpesusta, korruptiosta. Ja sitten kun katsotaan vielä artiklaa kahdeksan, sitten tämä äh, vankeusrangaistusten kynnysten poistaminen ja sitten vanhentumisaikojen äh, kriteereiden poistaminen, emme me tämmöisiä voi hyväksyä. Kyllä meidän pitäisi varmistaa, että komission ehdotus pysyisi sisällöllisesti ennallaan. Mehän haluaisimme sitä jopa parannettavan, mutta kuten sanoin, artikla 2 siihen liittyen totesin, että tilitar- äh, tilintarkastustuomioistuin toivoo, että meidän ei tulisi katsoa vain ja ainoastaan unionin talousarviota, vaan kaikkia niitä aloja, joilla unioni toimii, eli keskuspankkia, ESM ja muita. Ja tähän liittyen minä ilomielin esittäisin oman tarkistukseni. Ja meidän tulisi poistaa myöskin oikeudellisia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi väärien, väärien lukujen käyttö ilman, että sillä olisi minkäänlaisia taloudellisia vaikutuksia. Jos tämä menisi läpi, niin silloin olemme kyllä aina heikolla jäillä. Ja sama pätee myöskin artiklaan 4, eli tämä tietojen välittäminen kohdassa 5, tai artiklassa 5, viitataan siihen, että tämäkin voisi olla riko oleva ö, seikka. Eli kyllä näihin asioihin tulisi palata vielä uudemman kerran. Kyllä meidän tulisi nyt paneutua todellakin siihen, että unionin lainsäädäntö olisi yhteensopiva jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa, mutta se edellyttää parempaa tietoa, kuten viimeksi jo sanoin, mutta enpä usko, että kukaan olisi minua todellakaan kuunnellut. Mutta minä todellakin toivoisin saavani enemmän tietoa käyttööni erityisesti sen suhteen, miten jäsenvaltiotasolla äh, äh, rikosseurantajärjestelmät kansallisella tasolla toimivat ja minkälaisia eroja jäsenvaltioiden välillä on olemassa. Eli me tarvitsemme enemmän tietoa tähän liittyen. Minä toivon, että kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan samoja toimenpiteitä, sillä me tiedämme, että äh, tietyissä jäsenvaltioissa tarvittaisiin tiukempaakin lähestymistapaa kuin muualla. Eli meillä pitäisi olla mahdollisuus myöskin maakohtaiseen, tapauskohtaiseen ratkaisumalliin. Sitten meidän täytyisi pohtia myöskin sitä, että minkälaisia vaikutuksia tällä olisi kansalliseen rikoslainsäädäntöön, mikäli EU vaatimalla vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät tiukempia rangaistuksia kun kyse on unionin etujen vastaisesta toiminnasta. Eli onko tästä todellakin hyötyä kaikkien näkökulmasta katsottuna ja miten meidän tulisi loppujen lopuksi toimia, eli meidän pitäisi varmistaa, että myöskin sanktiot olisivat harmonisoituja koska muuten me emme voi tätä oikeastaan perustella, että samoista rikoksista seuraa eri maissa erityyppisiä seuraamuksia, joten todellakin toivoisin, että komissaari antaisi meille hiukan enemmän tietoa aiheeseen liittyen, sillä olen vakuuttunut siitä, että kyllähän komissiossakin tätä asiaa on pohdittu. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia arvoisa esittelijä Gressle. Ja nyt kollega Lib- Lopes Aguiar live-valiokunnan nimissä. Olkaa hyvä. I would like you... Kiitoksia puheenjohtaja Toira. Lyhyesti haluaisin puhua ja esittää selkeitä suoria kysymyksiä komission sen Shemetalle tästä asiasta. Ensinnäkin Olafista. Sitä korostin, kun olin tämän asian puitteissa esittelijän ja varjoesittelijöiden kokouksissa. Halusimme tietää, kuinka tehokkaat suhteet ovat Olafin hallinnollisten menettelyjen ja rikosoikeudellisten syytteiden välillä. Kun ajatellaan rikosoikeudellisia oikeuden laitoksia jäsenvaltioissa, kun ajatellaan koko sitä rahamäärää, minkä Olaf on vakuuttanut perivänsä takaisin menettelyiden päätökseksi. Tällä hetkellä kyseessä on oikeusperusta. Emmehän ole täällä nyt jälleen kiistelemässä oikeusperustasta, tiedän sen kyllä, mutta haluaisin tietää komissiolta, onko siellä joustavuutta ja valmiutta sovittaa tämä laillinen argumentti. Nythän kun neuvosto päätti siirtää oikeusperustan 83 ja sitä myöten avautuu mahdollisuus opt-outiin joillekin jäsenvaltioille. Mitä sitten tulee Euroopan unionin taloudellisten etujen määrittelyyn? Onko ajateltava, että se on perusteellinen, kun ajatellaan tuloja, Euroopan unionin taloudellisia tulolähteitä, johon liittyy myös ALV, Tässäkin on argumentteja. Se kyllä on komission aloitteessa mukana, mutta komissio ei haluaisi ottaa omaan lähestymistapaansa sitä mukaan. Ja nyt haluaisin tietää, mikä on komission näkemys ALVstä ja siitä, onko siitä hyötyä vai haittaa, jos se otetaan ehdotukseen mukaan. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Kollega Svifka on päässyt paikalle, vaikka en näkään häntä. No ilmeisesti hän ei kuitenkaan ole saapunut tänne, joten antaisinkin tässä vaiheessa komission jäsenelle Shemenetalle mahdollisuuden kommentoida näitä esittelijöiden kannanottoja. Olkaapa syvä. Um, well, thank you very much. Uh, Kiitos. Kiitos voimakkaasta tuesta Rova Gressle meidän ehdotuksellemme ja olen täysin yhtä mieltä siitä, että tämä on todella ratkaisevan tärkeää ajatellen EUn taloudellisten etujen suojelua. Ja siksi on niin tärkeää, että olemme tarpeeksi kunnianhimoisia ja ettemme ja ettei komission vesitetä lainsäädäntömenettelyn myötä. Olen erittäin iloinen ja valmis antamaan teille lisätietoa, sitä tietoa, johon te viittasitte. Itse asiassa sitä on analysoitu vaikutusarvioinnissa, ja vaikutusarviointi on saatavilla, mutta varmastikin olisi hyödyllistä, jos asiantuntijat voisivat esitellä parlamentin jäsenille päähavainnot vaikutusarvioinnista ja erot jotka liittyvät siihen, miten kohtelu on erilaista eri jäsenvaltioissa, mitä tulee eri rikkomuksiin. On selvää, että joissakin jäsenvaltioissa ei ole mitään vähimmäissanktioita, jotka liittyvät rikoksiin, jotka koskevat EUn taloudellisten etujen suojelua. Jotkin ovat jossakin maissa on vain hallinnollisia sanktioita, ja summat, jotka liittyvät alhaisempiin summiin, ja nämä erot tekevät mahdolliseksi tällaisen rajat ylittävän valintojen teon sen mukaan, missä rangaistus on alhaisin. Ja minusta meidän pitää ehkäistä tämän tyyppiset toimet minä ehdottaisin, että järjestettäisiin työryhmä, jossa komission asiantuntijat esittelisivät yksityiskohtaisesti havainnot vaikutusarvioinnista esittelijöille ja varjoesittelijöille niin, että voitte ymmärtää syvällisemmin, mitä havaintoja näissä vaikutusarvioinnissa saatiin. Mitä sitten tulee konkreettisiin kysymyksiin siitä, miten tehokkaita ovat jäsenvaltioiden toimet ajatellen hallinnollisten selvitysten vaikutuksia, joita Olaf on tehnyt, miten ne ovat vaikuttaneet kansallisiin rikosoikeudellisiin menettelyihin. Minä voisin sanoa, että tämä on heijastunut jo meidän vaikutusarviointiimmekin. 19 prosenttia esimerkiksi Kreikan tapauksessa on johtanut jatkotoimiin ja 91 prosenttia taas Suomessa, joten näemme, että on erittäin suuri ero siinä, minkälaisia ovat eh, seuraavat toimet Olafin tutkimuksesta ja tästä syystä – rikosoikeus Euroopan unionin tasolla, sitä siis ei ole, mutta se voisi johtaa siihen, miten asioita hoidetaan jäsenvaltioiden tasolla. Mitä tulee sitten oikeusperontaan ja kiistoihin oikeusperustasta? Minä en ole asianajaja, mutta on voimakas näkemys, jonka komission oikeuden yksikkö on esittänyt, ja miksi katsotaan, että artikla 325 kohta 4 tulisi valita oikeusperustaksi tälle direktiiville. Vain muutama perustelu. Ensinnäkin on hyvin tärkeää ottaa huomioon se, että aiemmassa sopimusversiossa, Nitsan sopimuksessa, erityisesti suljettiin rikos, rikokset artiklan 280 vaikutusalasta ja sen, tämän artiklan korvasi artikla 325, joten me tulkitsimme sen, että Lissabonin sopimus merkitsi sitä, että EUn taloudellisten etujen suojeleminen olisi mahdollista myös rikosoikeudellisiin menettelyyn, ja että tätä Tämä katettaisiin artikla 325 kohdalla 4 sopimuksessa. Toinen perustelu, jota, joka myös Rova Kresle esitti, on se, että meillä on unionin taloudelliset edut. Ja artikla 83 kohta 2 oikeusperustana johtaa siihen, että samasta Sama rikkomusta kohdellaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa, koska kaksi jäsenvaltiota, nimittäin Iso-Britannia ja Irlanti, niillä on opt-in mahdollisuus ja Tanskalla on opt-out tästä määräyksestä, mikä merkitsee sitä, että nämä maat jäävät tilanteeseen, jossa niitä koskee vain yleissopimus, joka koskee unionin taloudellisen etujen suojelemista, ja silloin tämä direktiivi ei koskisi artikla 83 kohta 2 valittaisiin, siis jos se valitaan oikeusperustaksi. Minusta tämä ei ole hyväksyttävää ja meidän täytyy varmistaa kohtelun käsittelyn yhtäläisyys, mitä tulee rikoksiin, silloin kun on kysymys samasta rikoksesta kaikissa jäsenvaltioissa, ja artikla 325 erityisesti viittaa kaikkiin jäsenvaltioihin, mikä on erittäin tärkeä perustelu. Ja tästä syystä me edelleenkin ajamme artiklan 325 valitsemista oikeusperustaksi tälle hyvin tärkeälle esitykselle. Sitten kysymys tuloista, ennen kaikkea arvonlisäverosta. Te olette tietoisia, että minä olen komission sen, joka vastaa ei pelkästään petoksen torjunnasta, vaan myös verotuksesta. Ja minun täytyy sanoa, että erityisesti siksi, että ALV on EU-budjetissa omina varoina monet rikkomukset, jotka jäsenvaltioissa tapahtuvat, kun ALV on EUn omat varat, ja tämä asia on usean otteeseen tunnustettu Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksissä – ja tuomioistuin on usean otteeseen erityisesti viitannut arvonlisäveroon omana varana ennakkoehtona sille, että varmistetaan harmonisointi tietyissä käytänteissä, jotka liittyvät arvonlisäveroon. Ja me katsomme, että arvonlisävero pitäisi ottaa osaksi tätä direktiiviä ja pyydämme, että parlamentti tukisi komission kantaa. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Nyt avaan yleiskeskustelun. Nyt voidaan esittää kysymyksiä ja kommentteja. Kuka pyytää puheenvuoroa? Kaksi puheenvuoropyyntöä on. Ensimmäisenä kollega De Jong ja hänen jälkeen edustaja Odi ja Liberatski. Yeah, and, uh... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komission jäsenelle. Aamupäivällä kontvaliokunnan kokouksessa järjestettiin kuuleminen Olafin liittyen. Meillä on nimittäin omat epäilyksemme Olafin työn laatuun liittyen yhdessä erityisessä tapauksessa. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin sehän perustuu oik- ja yhtä lailla kuin vaikutusanalyysi siihen, että 43 prosenttia Olafin esittämistä pyynnöistä eivät tule toteutettua kansallisella tasolla. Pääjohtaja ilmoitti, että hän ei ole samaa mieltä tästä prosenttiosuudesta. No siitä voidaan tietenkin keskustella, mutta minun mielestäni ei ole paikallaan, että sanotaan yhtä yhtäältä, että 43 prosentissa tapauksissa ei ole tapahtunut yhtään mitään. Tietenkin pitää katsoa myöskin kolikon kääntöpuolta. Eli meidän täytyy todellakin katsoa, mitä kansallisella tasolla on tehty lainsäädännön ja lainsäädännön täytäntöönpanon puolella. Mutta Olafin toimintaan liittyen ei ole kuultu juuri mitään. Ja kun olin aamupäiväisessä KONT-valiokunnan kokouksessa mukana, niin siihen liittyen totea, toteaisin niin kuin aamupäivälläkin, että voitaisiinko ulkopuolisen toimesta selvittää sitä, miten niin sanotusti laadukasta jäsenvaltioiden toiminta on ollut. Eli pitääkö tässä suut, kritisoida jäsenvaltiota vai onko tilanne todellakin sellainen, että Olafin toiminta vaan ei ole riittävän korkeatasoitasta. Eli että kansalliset syyt ja viranomaiset eivät voi tehdä mitään, koska ei ole mitään näyttöä tai ö, syytettyjen kansalaisoikeuksia on loukattu. Tämä on ensimmäinen kommentti. Ja toinen liittyy tähän, osittain tähän oikeusperustaan, mutta vähän yli yleisemmällä tasolla toteaisin, että jos otetaan vähimmäisrangaistukset käyttöön, niin silloinhan monien jäsenvaltioiden äh, rikoslaki jää taustalle. Te itse sanoitte täällä, että vain tietyissä jäsenvaltioissa on olemassa tällainen vähimmäisrangaistustaso olemassa. Minä todellakin toivoisin, että komissio ehdottaisi horisontaalista lähestymistapaa, eli haluatte muuttaa useimpien jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä, mutta sitten otetaankin käyttöön uudenlainen vähimmäisrangaistusjärjestelmä, mutta sehän nyt ei onnistu vedoten vain ainoastaan taloudellisten etujen suojelemiseen ja unohtaamalla samalla esimerkiksi murhaan ja muut vakavat rikokset, joten aiotteko esittää jonkinlaisen selvityksen Olafin toiminnan laadukkuudesta sen suhteen, että miten kansallisella tasolla Olafin suositukset on pantu täytäntöön, vai aiotteko esittää enemmänkin tällaisen horisontaalisen ehdotuksen, joka liittyy muun muassa tähän rikosten vähimmäistasoon? Kiitoksia. Kiitoksia. Kun katson kelloa, niin ehkäpä meidän pitäisi kuulla ensin muutamia kollegoja ja sitten vasta siirrytään Semätän vastauksiin. Eli kollega Odi ensimmäisenä, olkapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Rikosoikeus on arkaluontoinen aihe, koska sehän on asia, joka kuuluu jäsenvaltioille. Haluaisin ensinnäkin tietää komission jäseneltä, onko tässä mukana petokset ja laiton toiminta vai ainoastaan petokset. Artiklassa 325.4 puhutaan petoksista, mutta yleisemmin siinä on myös laiton toiminta tässä kohdassa mukana. Direktiivissä puhutaan vain petoksista. Erotteletteko nämä toisistaan? vai kuuluvatko laittomat toiminnat myös direktiivin toiminta-alaan. Sitten toinen huolinen, olen pahoillani siitä, että kansallisia parlamentteja ei ole kuultu. Täällä on luettelo kuuluista. Täällä on asiantuntijoita, veronmaksajaliitto, yliopistoja, viranomaisia. Uskon, että kansallisten parlamenttien jäsenet, joiden tehtävänä on laatia rikosoikeutta, ja jotka siirtyvät direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Olisi hyvä, että heitä olisi kuultu etukäteen niin, että olisimme saaneet heidänkin näkemyksensä ja näin olisi voitu välttää ymmärrysongelmat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä. ANVstä ymmärsin kyllä tämän järkeilyn. En usko, että ALV on oma vara. Voin olla toki väärässä, mutta sekä tulleja on pidetty täällä omina varoina ALV toki kuuluu unionin taloudellisiin etuihin, se on aivan selvää, erityisesti rajoilla kerätty ALV, mutta minusta tähän tarvitaan juridista analyysiä. En tunne tuomioistuimen päätöksiä. Sitten artikla 12. Siinä minusta meillä pitää olla samat määräykset niin, oikeusrakkeen rikosoikeudessa jäsenvaltiossa ja EU-ssa sen Barrosolta viesti. Meillä on johdonmukaisuusongelmia siviili- ja rikosoikeudessa tällä alalla, koska nämä tämä vanhentumisoikeus todella on harmonisoitava. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan Odi. Herra puheenjohtaja. Herra Odi mm, analysoi kolmea tärkeää asiaa, joista minäkin haluan puhua. Minä tuen häntä ja sanoisin, että olen tyytyväinen saadessani kuulla sen, mitä komission jäsen Semeta sanoo ennen kaikkea ajatellen yhteistyötä neuvoston kanssa, minä toivoisin, että meidän, meidän kantamme myöskin tavoittaisi kansallisparlamentit. Ja herra komissio, sen haluan kiittää teitä siitä, mitä te tänään olette meille esitellyt. Kiitos. Paljon kiitoksia ja seuraavan edustaja Wojciechowski. Yes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos. Minä haluan kiittää teitä mielenkiintoista keskustelusta. On hyvin tärkeää, että toimenpiteet Euroopan unionissa harmonisoidaan silloin, kun on kysymys sellaista rikosten, torjun, rikosten torjunnasta, mutta haluaisin kuitenkin puhua yhdestä asiasta, joka on minusta olennainen minun maassani Puolassa, mutta ei pelkästään Puolassa, uskoisin. Äskettäin Euroopan unionin tuomioistuin teki erittäin mielenkiintoisia päätöksiä, nimittäin, että ketään ei voida äh, enkä voida minkälaisia sortotoimia kohdistaa, jotka liittyvät verotukseen. Eli arvonlisäveroa ei voida pidättää, jos on osoitettu, että on kysymys tietynlaista petoksista, koska Puolassa esimerkiksi on yrittäjiä, jotka eivät ole olleet syyllisiä, eli ei ole voitu osoittaa, että he ovat tarkoituksellisesti toimineet nimenomaan rikosoikeudellisesti tulkeen, mutta kuitenkin seurauksena on ollut verotuksellisia seurauksia. He eivät voi vähentää veroa ja tämä on heidän kannalta hyvin epäoikeudenmukainen. En tiedä missä määrin tämä tilanne on nähtävissä myös muissa jäsenvaltioissa, mutta tämä on sellainen kysymys, jota minusta pitäisi myös käsitellä. Kilpailussa yhtäläinen tilanne ja se, että on ylipäätään tunne siitä, että valitse oikeudenmukaisuus ei pitäisi olla niin, että joku asettaa, jotakuta syytetään rikoksista ja niin, että tällä olisi myöskin seurauksia, jotka ovat suhteettomia ja jotka ovat seurausta jonkinlaisista byrokratista veroikeudellisista määräyksistä. Tarvitaan oikein tarvitaan sitä, että sopimukset, rangaistukset ovat oikeassa suhteessa, mutta kuitenkin tavalliset yrittäjät, jotka harjoittavat yritystoimintaa, heidän pitäisi kuitenkin voida edelleen pysyä hengissä. Eh, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Baltsitis. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin vakava asia ja monimutkainen. Kukaan ei pyydä jäsenvaltioita muuttamaan niiden eh, rikosoikeutta kun liityimme Euroopan unioniin, muutimme melkein koko rikosoikeudellisen järjestelmämme ja siitä oli hyvin myönteisiä seurauksia tilanteeseemme. Nyt olemme olleet kymmenen vuotta EUn jäseniä. Elämämme on muuttunut. Ja voimme aivan avoimesti sanoa, että joissakin jäsenvaltioissa puuttuu poliittista tahtoa. Nämä valtiot eivät tee päätöksiä, jotka olisi tehtävä. Tietyissä valtioissa oikeastaan ei ole minkäänlaisia seuraamuksia, ainoastaan pieniä sakkoja ja siinä kaikki. Tästä syystä uskon, että tämä ehdotus tulee oikeaan aikaan. Sen kautta tarkoituksena on ottaa käyttöön järjestelmä, jonka alla ei olisi enää mahdollista välttää vähimmäisseuraamuksia, kun kyseessä ovat petokset. Toinen ongelma PIF-kysymyksessä jäsenvaltioita ei kiinnosta tietojen toimittaminen, kun kyseessä ovat petoustapaukset. Mehän tiedämme, että on kertom- tästä asiasta on kertomuksia, tietoja puuttuu ja näin ollen emme pysty arvioimaan petosten todellista määrää. Tästä syystä uskon, että meidän olisi tuettava tätä vähimmäisseuraamusajatusta kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos ja sitten edustaja Mulder. Thanks, uh, Chair. My... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys En ole kuullut mitään tällaisesta eurooppalaisesta syyttäjän viranomaisesta silloin, kun puhutaan taloudellisista eduista, joka mainitaan sopimuksessa, niin ehkä minulta tämä meni vain ohi, mutta ei minun mielestäni kukaan tähän liittyen sanonut mitään. Paljon kiitoksia. Muita kommentteja ei taida olla tai ehkäpä esittelet vielä ennen kuin komissaari vastaa. Inge, olepa hyvä. Sen esittää toiselle esittelijälle kysymyksen, miksi kansainvälisen valiokunta haluaa nyt toimia täällä, kun se olisi komission edustaja. Miksi te olette sen puolesta, että oikeusvuorostaan muutetaan? Miksi te olette täällä samaa mieltä kuin neuvosto? Se nimittäin asettaa parlamentin huomattavasti heikompaan asemaan kuin aiemmin. Minua kiinnostaisi tämä ja varmasti myös kollegoja täällä. Ich würde vorschlagen, dass äh, zunächst... Äh no, niin, haluatteko saman tien vastata tähän? We have talked about this more than one... Tästä on kyllä puhuttu useammin kuin kerran. Minusta on todella yllättävää, että jälleen esitette tämän saman kysymyksen kerta toisensa jälkeen. Olette kuulleet vastauksenkin kerta toisensa kertan jälkeen. Tämän Jurin lausunto ensinnäkin. Juri, on se, joka päättää oikeus perustasta Euroopan parlamentin puolesta. Juri on sanonut tässä viimeisen sanan koskien Euroopan parlamentin osuutta toimivaltuuksista. Eivätkä perustat ole mitenkään mielivaltaisia ja irrationaalisia. Ne liittyvät käytännön rikosoikeuteen. Ja se taas todella kuuluu Libe-valiokunnan valtuuksiin Rimin rikosoikeuden keinoin määritellään nämä se, seuraamukset, mutta ymmärrän, että ei tarkoituksena ollut jälleen kerran ryhtyä kiistelemään oikeusperustasta. Ymmärrämme, että täällä on keskustelua siitä, mutta olemme täällä kuulemassa vastauksia liikkumiseen sen Semetalta jäsenille, eikä tarkoituksena ollut jälleen kerran palata ja herätellä henkiin tämä kysymys, joka oli aivan lähtökohta tälle asialle. Olemme tehneet tätä yhteistyötä näiden kahden valiokunnan kesken. Saan korostaa yhtä seikkaa. Me nimittäin löysimme yhteisymmärryksen Liben ja kontvaliokunnan yhteistyötä silmällä pitäen ja kun katsotaan, mitä valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa sanottiin, niin Juri väitti, että oikeusperustan pitäisi olla 83.2 artikla, niin kuin Lopes Aguiar totesi, mutta komissaari Semeta totesi tässä meidän yhteisessä kokouksessamme, että komissio on paneutunut tähän artiklaan 325.4, että se olisi oikeusperusta ja ehdottaisin seuraavaa. Jos havaitsemme menettelyjen aikana, että tätä asiaa tulisi käsitellä, niin siihen tulisi tarttua. Tämä oli meidän ehdotuksemme, mutta valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa tämä ajatus ei mennyt läpi, mutta kyse on parlamentin sisäisestä päätöksestä, joka on tehtävä täysistunnossa, mutta ainakin tässä vaiheessa meidän tulisi kes- keskittyä näihin kysymyksiin, joita voimme esittää komissaarille. Olkaa hyvä. Not yet there. Olen aivan yhtä mieltä. Meidän on tämä asia selvitettävä tästä. Tämän kautta on tultu, mutta ei tästä ollut nyt tarkoitus puhua. Kaikki tiedämme, tiedämme että komissio otti tämän otti todella oikeusperustaista 325 artiklan, ja komission jäsen Redin selitti tämän, kun hän esitteli aloitteen Libe-valiokunnassa. Silloin puhuttiin artiklasta 325. Sitten tuli Jurin lausunto, joka toi muutoksen. Ja sen myötä tämän yhteistyömenettelyn. Mutta me olemme avoimia ja voimme edelleen kehittää oikeusperustaa, joka on tarpeen. No, Mrs. Gressler. No niin, voimmeko jatkaa? Edustaja Gressler, olkaa hyvä. Hyvä kollega, minä tulen paremmin toimeen teidän kanssanne kuin te selvästikin minun kanssani, mutta haluaisin viitata vielä siihen, että Oikeusasianvaliokunnan päätös jää tietysti oikeusvaliokunnalle, mutta täysistunto ei sunkaan ole päättänyt näin. Niin kauan kuin asia ei ole päätetty täysistunnossa, ja to, siellähän se lopuksi päätetään, asia on avoin. Tämä talo on ainakin jossain määrin vielä demokraattinen. Minä olen valmis laatimaan mietinnön teidän kanssa, mutta minä en ymmärräkse, min, miksi minun pitää nyt harjoittaa itse kastrointia parlamenttina. Siinä ei ole minusta mitään järkeä. Ajatellen myöskin jatkokäsittelyä, siinä ei ole mitään järkeä. Ja nyt kun komissio on vielä kerran esittänyt, miksi se haluaa toimia tietyllä tavalla, halusin viitata tähän asiaan siksi, minä sanoisin, että tulee varmastikin hyvä useammin puhumaan samasta asiasta siksi syystä, että minä lähden liikkeelle siitä, että järjellä on tällainen tevrehdyttävä voima, ja varmastikin jossain vaiheessa voidaan sitten havaita, että ollaan yhtä mieltä asiasta. I agree, I agree. Of course I take the... Olen yhtä mieltä. Tajusin. Uh, first of all... Uh... Niin, sanen korostaa, että tämä itse kastrointi, niin se on kyllä agri maatalousvaliokunnan heiniä. vain eläimille. Secondly, um, as, uh... Ja toisaalta Lopes Aguiarin kommentit tulkitsin niin, että hän on kyllä valmis keskustelemaan tästä asiasta parlamentissa, joten tartutaan tähän tarjoukseen. Nämä kolme mainittua valiokuntaa voivat itse muotoilla oman näkemyksensä ja parlamentti päättää sitten täysistunnossa parlamentin kannan. Ja nyt puheenvuoro komission jäsenelle Semetalle. Hän voisi nyt vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja esitettyihin kommentteihin. Olkaa hyvä. Kiitos kysymykset osoittavat, miten tärkeä tämä asia on. Minä aion lyhyesti vastata niihin kysymyksiin, joita on etetty esille tämän keskustelun aikana. Mitä tulee Olafin tehokkuuteen ja seurantatutkimuksiin, joita on syntynyt sen raporteista, minun on todettava, että vaikutusarviointi oli ulkoisten elinten tekemä. Ja ulkoiset elimet arvioivat myös ongelmia, jotka liittyvät siihen, mitä seurantaa on Olafin tekemillä tutkimuksilla, mitä jatkotoimia niillä on. Ja syy siihen, miksi nämä jatkotoimet ovat aika heikkoja, on esitetty melko hyvin tässä vaikutusarvioinnissa, joten kun vastasin Rovan Krestille, minä kehottaisin, että myöskin vaikutusarvioinnin havainnot esiteltäisiin parlamentin jäsenille, joten ehkä myös tähän kysymykseen voitaisiin silloin tarttua tällaisen esittelyn puitteissa. Meillä on myöskin tämä Olafin ohjauskomitea, jonka valvontakomitea, joka täytyy myöskin säännöllisesti tehdä arviointeja Olafin toiminnasta joten nykyinen uh, has been very active in, uh, in... Nykyinen valvontakomitea on ollut hyvin aktiivinen Olafin toiminnan arvioinnissa. Se on tehnyt lausuntoja erinäisistä kysymyksistä, ja minusta nämä lausunnot myös voisivat olla tarkastelun kohteena. Sitten kysymys täydestä seuraamusten harmonisoinnista kautta ajatellen vähimmäisseuraamuksia. Minusta on hyvin tärkeää korostaa sitä, että me puhumme nyt Euroopan unionin taloudellisista eduista, ja itse asiassa unioni esittää direktiivin hyväksymistä, joka johtaa välttämättömän vähinäisharmonisointiin rikosoikeuden alueella unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi. Joten näen tämän alueen hiukan eri alueena kuin rikosoikeuden yleisesti. Te puhuitte murhista ja muista rikoksista, mutta tässä me puhumme nimenomaan unionin taloudellisista eduista, ja me olemme tehneet esityksen, joka liittyy euron suojeluun myöskin rikosoikeuden välinein. Ja myös, siinä myös esitetään sitä, että olisi tällaisia vähimmäisseuraamuksia, erityisesti juuri siitä syystä, että euro on eurovyöhykkeen valuutta, mutta perussopimuksen mukaan se on unionin valuutta. Ja tämä tekee mahdollisesti sen, että voimme esittää harmonisointia, mitä tulee vähimmäisseuraamuksiin Euroopan unionin tasolla, niin että voidaan välttää erilainen kohtelu samoista rikoksista, jotka kohdistuvat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin eri jäsenvaltioissa. Sitten herra Odi puhui siitä, minkälaisia aikoja tässä esityksessä katetaan. Minusta se ei kata pelkästään ää, äh, minkälaisia petoksia, Turkki korjaa petoksia, myös pesun, äh, lahjonnan, aktiivisen ja passiivisen äh, korruption. Siis on tosi laajempi, se ei kata pelkästään petoksia, ja minusta tämän direktiivin hyväksymisen myötä me saamme täysin tuettua, täysin suojeltua Euroopan unionin taloudellisia etuja hyvin laajassa eri rikosten kirjossa. Mitä tulee sitten kansallisiin parlamentteihin? Kansallisten parlamenttien osalta minun on sanottava, että kansalliset parlamentit on, niitä on kuultu normaalin lainsäädäntömenettelyn puitteissa, koska esityksen hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioiden kanssa. Siis parlamentit ovat äh, tilanteessa, jossa ne voivat esittää kantansa tähän esitykseen. Ja näin on tapahtunut tämän prosessin puitteissa, kun on valmisteltu tätä direktiiviä. Mitä tulee sitten arvonlisäveroon, voinen toistaa vielä kerran, että voidaan tehdä lisäanalyysejä, mutta se analyysi, joka tehtiin tästä asiasta, oli aika perinpohjainen, eikä pidä unohtaa, että arvonlisävero oikein, jos muistan, noin 15 prosenttia Euroopan unionin omista varoista. Ja minusta on luonnollista, että tämä vero on osa tätä direktiiviä, koska se muodostaa osan tuloista Euroopan unionin budjetissa. Mitä sitten tulee kysymykseen rajoituksista ja tarpeesta harmonisoida lakisääteistä vanhentumisaikaa. Myös akateemisesti katsottuna tämä asia on hyvin tärkeä. On tärkeää, että me lähdemme liikkeelle jostakin. Tässä esityksessä direktiivissä me esitämme, että harmonisoidaan vähimmäismääräyksiä, jotka liittyvät vanhennisaikaa ja minusta tämä on hyvin tärkeää. Vaikutusarviointi osoittaa, että se vanhemmisaika on kovin lyhyt jäsenvaltioissa. Silloin petoksen harjoittajat pyrkivät pitkittää oikeuskäsittelyä jäsenvaltiossa niin, että voidaan välttää rangaistus se, että luodaan tällaiset vähimmäismääräykset, minusta voisi olla myönteistä kehitystä EU-talousten etujen suojelemiseksi. Herra Mulder otti esille kysymyksen, joka liittyi Euroopan julkiseen syyttäjään. Tämä direktiivi luonnollisestikin on mahdollisesti perustana julkisen syyttäjän toiminnalle. Kuten sanon aiemmin jokin aika sitten, komissio on saattamassa valmiiksi esitystä eurooppalaisesta julkisesta syyttäjästä. Ja me tulemme lähitulevaisuudessa tuomaan tämän esityksen kenties vielä ennen kesätaukoa. Itse asiassa Kysymys on kunnianhimoista lainsäädännöstä, joka liittyy Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemiseen rikosoikeuden puitteissa. Voisi myöskin edistää luotavan julkisen syyttäjän toimintaa. Miten minusta, uskoakseni varmaankin katoin nyt kaikki kysymykset, jotka nousivat esille. Vielä kerran kiitos äh, tästä keskustelusta. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari tästä ensimmäisestä keskustelusta. Niin, haluatteko käyttää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Ready to keep discussing the issue of the... Olemme tietenkin valmiita keskustelemaan kahden kesken tästä oikeusperustasta. Sitten aikataulusta voisimme miettiä, koska olisi hyvä aika täysistunnossa tarkastella uudelleen Jurin päätöstä, mutta olemme täällä nyt tässä kuulemisessa kuulemassa komission jäsentä ja otimme esille ne erityiset kysymykset, jotka pöydällä olivat. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Yhteenvedonomaisesti totean, että päätämme keskustelun komissaarin kanssa tästä PIF-suojaamisasetuksesta. Oikein paljon kiitoksia arvon kollegat. Nyt päätän tämän yhteiskokouksen ja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 that will be the last. Uh, uh, shall I? Okay. Yeah, ladies and gentlemen, liebe Kollegin. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Voimme nyt jatkaa kokoustamme aamulla noin puoli kymmenestä puoli kahteentoista asti keskustelimme syvällisesti Olafin pääjohtajan kanssa. Me yritimme saada vastauksia avoina jääneiksi kysymyksiin, jotka liittyvät entisen komission jäsenen Dalin tutkimuksiin me jatkamme nyt keskusteluja paneutumalla Olafin valvontakomitean vuosikertomukseen. Me olemme valitettavasti panneet merkille, että Olafissa on ilmeinen ristiriita olemassa ja se liittyy Olafin pääjohtajan ja valvontakomitean tehtävän jakoon. Meille kerrottiin siitä, että valvontakomitean aikaisempi puheenjohtaja Timmermans on ilman sen kummempia perusteluja jättänyt tehtävänsä ja kollega Skembrikin on lopettanut työnsä valvontakomiteassa. Lisäksi meille kerrottiin, että kolmesta mahdollisesta korvaavasta henkilöstä vain yksi halusi siirtyä valvontakomiteaan. Me olemme jo aikaisemmin juuri tästä nimenomaista syystä kutsuneet teidät tänne vieraaksemme ja toivoimme, että komissio sopimusten vaalijana voisi myöskin juridisesta näkökulmasta katsoen puuttua tilanteeseen ja tätä keskustelua haluaisimme nyt täällä jatkaa teidän kanssanne. Arvoisa komission jäsen Semeta, haluaisin antaa teille nyt mahdollisuuden alustuspuheenvuoron pitämiseen ja sen jälkeen puheenvuoron saavat sekä koordinaattorit että valiokunnan jäsenet. Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin uh, haluaisin aluksi selventää tilannetta valvontakomitean osalta. Valvontakomiteahan on täysin toimintakykyinen nyt. Siinä on jäsenet kaikki paikalla. Kaik- jäsenet, jotka korvaavat uh, paikan jättäneet, ovat jo tekemässä kovasti työtä valvontakomiteassa ja komitea itsessään pystyy suoriutumaan tehtävistään aivan lainsäädännön vaatimalla tavalla. Käsitin, että teillä on joitakin kysymyksiä koskien toimintalinjaa puolta ja komission vastauksia teidän kysymyksiinne. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin vielä kertoa teille siitä, mitä on tapahtunut viimeisen kokouksemme jälkeen 28. toukokuuta. Tuon kokouksen jälkeen ehdottiin Olafin pääjohtajalle ja valvontakomitean puheenjohtajalle – yhteisen kokouksen järjestämistä niin, että minäkin olisin mukana. Tarkoituksena olisi käydä rakentavaa keskustelua valvontakomitean vuosikertomuksen seurannasta. Ehdottiin, että että pohjana keskustelulle olisi tämä etenemissuunnitelman luonnos. Siinä on 17 konkreettista tointa, joihin liittyy suunnitelm- äh, suosituksia, jotka on esitetty valvontakomitealle. On erittäin tärkeää, että toimimme rakentavasti näiden suositusten täytäntöönpanossa ja siksi onkin niin tärkeää, että meillä on selkeä etenemissuunnitelma ja yhteisymmärrys siitä, mitä on tehtävä. Ja ymmärrämme myös, milloin suositukset olisi saatava toteutetuksi. Ehdottiin tätä kokousta 12.6 pidettäväksi, mutta valitettavasti valvontakomitea ei, ei voinut tällaista kokousta järjestää, vaan piti sitä ennen aikaisena. Puheenjohtaja, teillähän on valvontakomitean puheenjohtajan vastaus siellä papereissanne, mutta uskon edelleen että meidän olisi mentävä eteenpäin jäsennetyllä tavalla ja aikomuksena on, aikomuksenani on järjestää tällainen kokous heinäkuussa vielä ennen taukoa ja tavanomaisessa kokouksessa niin, että voimme käydä läpi ne toimet, jotka ovat tarpeen ja jotka olisi täytäntöön pantava, jotta saadaan yhteisymmärrys Olafin ja valvontakomitean välille siitä, mihin toimiin olisi ryhdyttävä, jotta voidaan toteuttaa valvontakomitean suositukset. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Nyt pyydän kysymyksiä valiokunnasta. Ensin kansanpuolueen koordinaattori kollega Greslen puheenvuoroon. Olkaa hyvä schon darauf hinweisen, dass Paljon kiitoksia. Hienoa, että olette päässeet paikalle ja toteaisin, että kun katsotaan valvontakomitean ja pääjohtajan kiistelyä, niin te olette vain seuranneet sitä sivusta. Se on valitettavaa, sillä ilmeisesti tässä nyt on olemassa perustavaa laatua oleva ongelma. Kun katson tätä yhteistä etenemissuunnitelmaa, jonka olette lähettäneet valvontakomitealle, niin toteaisin, niin en minäkään sillä perusteella olisi tullut tänne. Eihän minua otettaisiin laisinkaan vakavasti, varsinkin kun katsotaan, mitä viimeisen vuoden aikana on tehty. Minun mielestäni tämä yhteinen etenemissuunnitelma tarkoittaa sitä, että pääjohtaja on oikeassa, eli hän estää valvontakomitean toimintamahdollisuuksia. Eli jos tämä suunnitelma olisi luonut mukamas perustan yhteistyölle, niin kyllä minäkään en olisi tullut tähän yhteiskokoukseen – Kyllä minä olisin aika lailla tyrmistynyt, sillä kyllä valvontakomitea ansaitsee järkevämpää kohtelua. Mielestäni kyse on toimielinten välisestä tahosta ja se vastaa Olafin toimien toteuttamisesta ja me sitten vielä kampitamme sitä, Eli arvoisa komissaari, minä toivoisin, että suhtautuisitte tilanteeseen vakavasti ja tekisitte kaiken mahdollisen, jotta valvontakomitea voisi toimia tehokkaammin. Mutta se tarkoittaa sitä, että pääjohtaja ei saa päättää siitä, ketä ja mitä valvotaan. Ja jos pyydetään tietoa olemassa olevista jo päätökseen saatetuista jutuista, niin silloin nämä tiedot pitäisi saada myöskin Minun mielestäni ei ole hyvä, että tietosuojan valtuutettu joutuu aina välikäteenä tässä toimimaan. Mehän tiedämme, että meillä on päätös vuodelta 2007, jonka tietosuojavaltuutettu teki, ja silloin Olafin tietosuojavaltuutettu vaikutti huomattavassa määrin Euroopan parlamentin tietosuojavaltuutetun tekstiin. En nyt sano suoraan, että hän olisi sen itse kirjoittanut, mutta hän vaikutti siihen huomattavassa määrin, ja tästäpä syystä silloin toiminut pääsihteeri ei pannut tätä päätöstä täytäntöön, koska hän tiesi, miten tämä teksti laadittiin, niin kuin minäkin sen tiedän, ja ymmärrän, miksi sitä ei ole pantu täytäntöön. Joten ei tätä nyt voida hyväksyä, että tässä on olemassa kaksi eri mittaria. Eli yksi asia, yksi keskeisimmistä tehtävistä on varmistaa, että todellakin puututte tähän valvontavaliokunnan ja valvontakomitean toimintamahdollisuuksiin. Ja mitä tulee näihin kynnysarvoihin. Minä olen aika lailla yllättynyt niistä. Eli maatalouspuolella yksi miljoonaa euroa olisi jonkinlainen kynnys. Sen alla olevat äh, summat ovat niin sanotusti vähäpätöisiä, eli Olafin ei pitäisi niihin puuttua laisinkaan. Minun mielestäni tämä on sooloilua ja se ei kyllä kuvastu tässä komission petosten vastaisessa toimintaohjelmassa. Jos te todellakin ajatte tämän tyyppistä lähestymistapaa, niin silloin ette voi laskea Euroopan kansanpuolueen tuen varaan. Ja sitten vielä yksi asia, joka tuli myöskin aamupäiväisessä kokouksessa esille, eli asiakirjan välittäminen kansallisille tahoille ja valvontakomitean kuuleminen. François Big juttu oli jo esillä ja pääjohtaja ilmoitti, että Olafia pitäisi, Olafin pitäisi kuulla valvontakomitea, mutta tämä consult ei tarkoita sitä, että nyt vain soitetaan jollekin ja sanotaan, että me aiomme nyt lähettää asiakirjoja kansallisille tahoille ja sillä selvä, vaan kyse on siitä, että todellakin kuullaan muita tahoja ja varmistetaan, että noudatetaan olemassa olevia menettelytapasääntöjä. Eli kyse ei ole todellakaan siitä, että vain lyhyesti soitetaan ja ilmoitetaan, mistä on kyse ja mitä aiotaan tehdä. Komissio sopimusten vaalian ominaisuudessa pitäisi olla todellakin kiinnostunut tämän tyyppisistä menettelytavoista. Mehän tiedämme jo 80 tapauksesta, joita ei ole käsitelty laisinkaan valvontakomiteassa, vaan kansallisella, kansallisella tasolla. Eli tässä on menettelytapasääntöjä rikottu. Ja tämä kyllä aiheuttaa melkoisia, melkoisia laskuja, mikäli tässä todellakin syyteharkintaan eh, siirrytään. Ja sitten viimeinen asia. Mehän olemme laatineet kyselykaavakkeen ja puolet kysymyksistä jäivät vailla vastausta tai niihin oli vastattu vain ylimalkaisesti. Ja nämä vastaukset eivät liittyneet juuri laisinkaan Dalin tapaukseen, joten kysyisinkin, että 43 kysymys, 35 ja 36, 37, 41, 40, 51, 52, 53. 75, 76, 77 bis 79. Minä lähetän teille tämän luettelon myöskin kirjallisessa muodossa, joten minä sanoisin, että minä en voi todellakaan hyväksyä tätä komission lähestymistapaa. Me olemme lähettäneet kirjelmän myöskin komission pääsihteerille kollega Deille. Olemme pyytäneet, että hän vastaisi tähän. Me olemme esittäneet kysymyksiä sen suhteen, että miten Olaf toimii, ja ilmeisesti tähän ei nyt komissionkaan puolelta haluta sen kummemmin öö, paneutua. Kiitoksia. Arvoisa komissaari, tässä on melkoinen nippu kysymyksiä, joten voisitteko vastata niihin? Well, so I think that uh, in my introduction... Luulenpa, että alustuksessani hyvin selvästi, jos sanoin, että yhteinen etumme tämän parlamentin komission ja neuvoston etuna on se, että Olaf ja sen valvontakomitea tekevät tehokasta työtä. Tästä syystä tämä etenemissuunnitelma luonnos esiteltiin. Esittelin sen itse sekä valvontakomitealle että Olafin pääjohtajalle ja Arva Gresle varmaankin olette yhtä mieltä, että jotta voitaisiin jostakin asiasta keskustella, tarvitaan keskustelulle jonkinlainen pohja, joka pannaan pöydälle. Ei ollut tarkoituksena vielä päästä sopimukseen, mutta tämä oli asiakirja keskustelua varten sekä valvontakomitealle että Olafin pääjohtajalle koskien siitä, missä mennään eri suositusten toteuttamisen kanssa. Toivon, että heinäkuussa saamme tämän kokouksen järjestettyä ja molemmat osapuolet voivat saada selvyyden ja ymmärryksen niistä ongelmista, jotka ilmiselvästi ovat olemassa. Mitä sitten tulee tietosuojaan? Ja käsittääkseni viittaa tässä tapausten hallinnointijärjestelmään, johon valvontakomitea pääsi tutustumaan. Käsittääkseni tilanne on muuttumassa ja olen saanut tiedon valvontakomitean puheenjohtajalta siitä, että siellä ollaan juuri työstämässä omaa arviota valvontakomitean tarpeista, jotta voidaan varmistaa tehokas pääsy tapausten hallinnointijärjestelmään. Tehän olette täysin tietoisia siitä, että on olemassa työtapoja työ, koskeva sopimus, jonka on allekirjoittanut valvontakomitean puheenjohtaja ja Olafin pääjohtaja. Ja Olafilta minulle kerrottiin, että, että järjestelyä noudatetaan tietenkin, niin kuin kokouksessakin sanoin, toukokuussa, että mikäli valvontakomitea näkee tarpeelliseksi tehdä muutoksia tai parantaa näitä työtapoja niin, ja niitä koskevaa sopimusta, niin on tietenkin tärkeää, että valvontakomitea esittää nämä ajatukset mahdollisimman ripeästi. Ja uskon kyllä, että Olaf on avoin ja voi sitten muuttaa työskentelytapoja koskevaa sopimusta niin, että voidaan vastata valvontakomitean tarpeisiin. Tietenkin niin, että noudatetaan täysin Euroopan unionin lainsäädäntöä. Sitten tämä kynnys, kysymys. Tässä on selvästi tietenkin väärinkäsitys. Yritän, yritin sitä selittää jo aikaisemmassa kokouksessa. Mehän emme puhu tässä kynnyksistä. Olafin, Olafilla on uudet säännöt, jotka koskevat näitä tutkimusprioriteetteja, niitä koskevia ohjeita. Siellä asetetaan kynnyksiä. Ja tämä ei ollut ollut aikaisemmin. Ja näissä tutkintaprioriteeteissa niissä ne perustuvat neljälle kriteerille ja niihin kuuluu suhteellisuusperiaate, eli voidaanko ajatella, että se vaikuttaa olevan työhön. Sitten toiseksi lisäarvo, mitä Olafin tutkimuksesta voi tulla verrattuna esimerkiksi sille, siihen, että työ jätetään kansalliselle varinomaiselle. Kolmannekseen tehokas Olafin resurssien käyttö ja lopuksi erityiskriteerit, kuten taloudelliset vaikutukset kyseiseen tapaukseen, tai kyseisen tapauksen taloudelliset vaikutukset. Erityisesti on otettava huomioon tietyllä alalla tapauksen vakavuus, mutta tämä on vain ohjeellinen Ne se koskea vain yhtä kriteeri näistä neljästä kriteeristä, jotka mainitsin. Olafin käytännön toiminnasta. Kerron teille jälleen kerran, että helmikuusta 2012 alkaen, jolloin uudet säännöt tulivat voimaan, 46 prosenttia tapauksista, jotka avoittiin tulien ja rahastojen osalta, niin nämä olivat joko yhden miljoonan rajan alapuolella tai niiden taloudelliset vaikutukset olivat eh, tuntemattomia. 46 prosenttia, siis puolet eh, tapauksista olivat tämän yhden miljoonan rajan alla. Lisäksi kun puhutaan EUn taloudellisten etujen suojelemisesta ja Olafin toiminnasta, niin haluaisin todeta, että vuonna 2012 Olaf aloitti 185 tapauksen käsittely näillä kahdella alalla verrattuna vuonna, edellisen vuoteen, jolloin tapauksia on 82, edellisenä vuonna 58 ja 25 vuonna 2009. Joten kysymykseni kuuluu, oletteko sitä mieltä, että se, että tapauksia avataan enemmän tällä alalla – että niitä tapauksia on yli seitsemän kertaa enemmän verrattuna vuoteen 2009, niin onko tämä jonkin, jollakin lailla väärin Olafin toiminnassa? Minun mielestäni se osoittaa merkittävää parannusta Olafin toiminnassa tällä nimenomaisella alueella. Sitten valvontakomitealle tiedottaminen valmiista tapauksista, loppuun käsitellyistä tapauksista. Tässäkin haluaisin jälleen kerran sanoa, että minun tietojeni mukaan Olaf noudattaa sääntöjä, jotka on annettu valvontakomitean tiedotuksesta ennen kuin tapaus lähetään, lähetetään kansallisille oikeusviranomaisille. Olafin sääntelyssä ei sanota, että Olafin olisi odotettava valvontakomitean lausuntoa näistä loppukäsitellyistä tapauksista. Ja Olaf tiukkaan noudattaa sääntöjä. Ymmärrän, että tätä sääntöä voidaan ymmärtää tosillakin tavalla, mutta laillisesta näkökohdasta minusta tämä on selkeä. Ja tuomioistuimellakin on tapaus, jonka mukaan on, Olafin on ilmoitettava valvontakomitealle ennen kuin tapaus lähetetään kansallisille viranomaisille Varmastikin olette täysin tietoisia Olafin asetuksen artiklassa 111. Siinä hyvin selvään sanotaan, että kukaan ei, valvontakomiteakaan ei voi puuttua yksittäisiin tutkimuksiin. Näinhän tämänhetkiset säännöt toimivat. Sitten kysymyksenne koskien vastausten esittämistä. Tässä haluaisin olla selväsanainen ja komissio on selittänyt syyt, miksi se ei voi antaa kaikkia yksityiskohtia, kun se vastaa tiettyihin kysymyksiin. Täällä on kolme oikeusjuttua kesken. Yksi Maltalla, toinen Luxemburissa ja kolmas Brysselissä. Varmastikin hyvin tiedätte, mikä on Francella Viikö-tapaus. Franchekohan oli Eurostatin pääjohtaja aikoinaan. Komissio hävisi tuon tapauksen lähinnä siksi, että tuomioistuin siis päätti, että komissio antoi paljon tietoja ja näin ollen rikkoi tätä viattomuusoletusta. Sitten vielä Ingeborg, lyhyt tarkentava kysymys. Feli. Niin, kiitoksia näihin tilastoihin koskien avoinna olevia juttuja. Oletteko tietoinen siitä, että nämä jutut jaetaan jopa kahteen kolmeen pienempään juttuun ja 18 kuukauden jälkeen nämä suljetaan Olafissa ja avataan uusina juttuina. Tämä 18 kuukautta liittyy juuri tähän, että missä mielessä näitä asioita käsitellään. Loppujen lopuksi tämä on vain tällaista kosmeettista toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia, jos komissaari voisi vastata ihan lyhyesti. Well, here I, I think that uh, um, I, I simply disagree with, uh, with what you... Olen yhtä mieltä, mitä sanoitte. Olen eri mieltä kanssanne, koska nämä säännöt vuodelta 2012 mutta olemassa on totta, että johtuen uusista säännöistä Olaf on arvioinut kaikki ne tapaukset, joita käsiteltiin eri paikoissa ennen uudistusta oli tapauksia, jotka jäivät arviointivaiheeseen vuosikausiksi ja tämä oli suuri ongelma. Ja nyt Olaf arvioi nämä tapaukset ja teki päätökset kaikissa näissä tapauksissa uusien sääntöjen mukaisesti. Ja uusien sääntöjen mukaan avattiin ne tapaukset, joissa oli vakavia epäilyksiä äh, päättöpetoksista. Ja tältä pohjalta avattiin kaikki nämä ruuhkautuneet tapaukset ja erityinen työryhmä perustettiin tätä varten käsittelemään näitä tapauksia ja ne tapaukset, joita joiden osalta ei ollut riittävää näyttöä väärinkäytöksistä, ne suljettiin ja tuolloin ruuhka saatiin purettua. Tämä on mielestäni merkittävää parannusta. Sen myös valvontakomitea tunnusti. Nyt meillä on tilanne, tässä tässä, mikäli muistan oikein, monissa pef tapauksissa parlamentti aina harmitti se, kuinka pitkällisiä menettelyjä olivat nämä tapausten avaamismenettelyt. Ja nyt on, minun on ilmoitettava teille, että valintavaihe on lyhentynyt 6,8 mm, kuukaudesta 1,4 kuukauteen muutamassa vuodessa. Ja kaiken kaikkiaan tutkinnan kesto on lyhentynyt aikaisemmin 28,1 kuukautta vuonna 2011 ja seuraavana vuonna 22,6 kuukautta Nämä luvut selvästi osoittavat mielestäni, että uudistus, joka toteutettiin Olavissa, on jo nyt tuonut muassaan myönteisiä tuloksia. Tosin olen, myönnän kyllä, ja Olafin hallinnon kanssa keskustellessani aina korostan sitä, että tämä 22,6 kuukauden kesto on vieläkin liian pitkä – ja vielä on varaa parantaa tällä alueella, mutta edistystä on kuitenkin tässä tapahtunut. Als nächstes für die S&D Paljon kiitoksia. Sitten vielä edustaja Ajala Sender SD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Si, ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen, että olette täällä ja voimme edelleen jatkaa keskustelemista tästä tilanteesta. koskien valvontakomitea Olafia ja koko tätä konfliktia. Kysymykseni petoksesta vastuuna olevana komission jäsenenä haluaisin tietää, koska saitte tiedon siitä, että Dalia tutkittiin, että siellä oli ongelma, että kolleganne komissiosta oli joutunut petoks, petostutkinnan alle. Haluaisimme tietää täsmälleen milloin. Toinen kysymys, ja tähän liittyy eturistiriita. Ainakin julkisuudessa näin on esitetty, että me huolestuttaa meitä. Tiedämme, että vuodesta 2004 alkaen on ollut merkittävä sopimus neljän tärkeän tupakkaan monikansa, monikansallisen tupakkayrityksen ja Euroopan komission välillä koskien ohjelmaa, jolla rahoitetaan, mer- taikka jolla rahoitetaan tupakan salakuljetuksen torjuntaa. Minun tietääkseni tämän ohjelman osalta Olaf on ollut neuvottelemassa sopimusta. Olaf on ollut oikeudellisen yksikön kanssa komission edustaja sopimusneuvotteluissa. Haluaisin kysyä teiltä, millä lailla Olaf äh, saa rahoittaa vastuusta, millä tavalla se on mukana näissä sopimuksissa, jotka koskevat tupakkaalla monikansallisia yrityksiä. Vähän aikaa sitten näin teidän haastattelunne äh, koski myös tupakkayrityksiä ja siinä puhuttiin suurista summista. Tässä on todella eturistiriidoista kysymys. Tämä, on aika, eh, tämä ei selvinnyt herra Kesslerin kanssa. Haluaisin, että te voisitte vähän tilannetta selventää. Sitten kolmas kysymys, joka liittyy valvontakomiteana Miten tätä elintä olisi suojeltava? Se on hyvin keskeinen, sillä voidaan turvata Olafin riippumattomuus ja toisaalta se varmistaa Olafin uskottavuuden, joka on määritelmän mukaan ongelmallinen, mutta tarpeellinen niin kauan kuin meillä ei ole on. Toisaalta se on kuitenkin ongelma, niin siinä mielessä, tai niin, minähän aivan alusta asti olen tätä eettistä säännöstä kritisoinut sen siinä mielin, että Olaf aivan alusta asti puolustaisi tutkitun henkilön oikeuksia. Henkilö voi olla syyllinen tai syytön jos hän on yleinen niin kolme vuotta sitten, kolmen vuoden päästä meillä on ongelma, tai sitten mm, aivan heti, jos hän irtisanoutuu. Haluaisin kysyä, miten te suojelette tätä valvontakomiteaa, ja kun ajatellaan Rova Shembria, näyttää hän siltä, että jollakin tavalla hänen kohdistui tämä eturistiriita ongelma Kyseessä oli maltalainen jäsen valvontakomiteassa, jossa tutkittiin tapausta, joka liittyi Maltaan ja Maltan ongelmiin. Millä tavalla Rova Shembrinen turistiriittaa kysymys ratkaistiin? Hän osallistui joihinkin tutkimuksiin, emmekä oikein tiedä, mikä hänen roolinsa on ja mikä tilanne nyt on. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Eilander-Sender. Ich denke, es ist immer am besten gleich. Paljon kiitoksia. Ehkä olisi parasta, että vastaatte saman tien näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Well, so regarding uh, your... Mitä tulee ensimmäisen kysymykseen, on tärkeää korostaa sitä, että, että minä komissionisenä olen vastuussa politiikan kysymyksistä, enkä niinkään konkreettisista tutkimuksista enkä minä voi puuttua konkreettisiin tutkimuksiin. Ja minä todellakin noudatan tätä sääntöä, niin kuin lainsäädännössä on määritetty, joten minä olin tietoinen herra Dalin koskevista epäilyksistä puheenjohtaja Baroson taholta siitä päivästä lähtien, kun hän sitten erosi. Minä olin tuolloin Intiassa ja sain puhelun puheenjohtajalta, jossa hän ilmoitti minulle tästä tapahtuneesta. Mitä tulee tupakkakysymyksiin ja tupakkasopimuksiin, meidän täytyy ymmärtää, mikä on tämän sopimuksen rooli se asettaa huomattavia vaatimuksia tupakka-alan yrityksille, esimerkiksi niille, jotka joutuvat jäljittämään tuotteita joita ne hallitsevat, siis nämä yritykset, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen, ja toimisten siirtyneissä asteittain yleisiin järjestelyihin, jotka koskevat jäljittämistä ja nyt talossa keskustellaan esityksiä koskee tupakkadirektiiviä, joka sisältää vaatimuksen siitä, että tällainen jäljittäminen tapahtuu. Minusta tämä on hyvin tärkeä toimenpide, jolla taistellaan salakuljetusta ja väärentämistä vastaan savukkeiden osalta. Jos muistan oikein, vaikutusarviointi, joka liittyy tupakkadirektiiviin, siinä todettiin, että jäljittämisjärjestelmien tehokas toimeenpano voisi vähentää salakuljetusta 30 prosentilla viiden vuoden aikana, joten on myös velvoitteet, jotka liittyvät niihin merkkeihin, joita he tuottavat, jos täytyy maksaa myös tiettyjä mm, sakkoja jäsenvaltiolle, jos näitä takavarikoineita tuotteita, joten tupakkayritysten asianmukainen käyttäytyminen tällä alueella on se, mistä tässä on kysymys. Ja raha menee Euroopan yleiseen budjettiin, jäsenvaltioiden budjettiin. Kysymys on huomattavista summista, sillä kaikki neljä sopimusta yhteensä sitovat tupakkayritykset yli kahden miljardin euron maksuihin Euroopan on jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin budjettiin. Nuo rahat, niitä ei ole korvamerkitty Olafille, kuten sanoin, rahat menevät Euroopan unionin budjettiin, Siis tässä tapauksessa emme näe mitään eturistiriitaa silloin, kun Olaf on ollut mukana neuvottelemassa äh, tupakkayhtiöiden kanssa, koska yksi tehtävä Olafilla on se, että sen pitäisi löytää tavat ja välineet, jotka mahdollistavat äh, sen, että paremmin voidaan tarttua äh, tupakan salakuljetukseen ja savukkeiden väärentämiseen. Ja me uskomme, että nämä sopimukset itse asiassa tarjoavat välineen, yhden välineen. Varmastikin olette tietoisia siitä, että äskettäin viime viikolla hyväksyimme uuden strategian, joka koskee tupaksavukkeiden salakuljettamista, jossa ehdottiin myöskin muita toimenpiteitä. Henkilökohtaisesti uskon, että kysymys on ongelmasta, johon täytyy tarttua. Euroopan unionissa sitä pitää katsoa vakavana ongelmana ja strategia on omistettu tälle tarkoitukselle. Mitä tulee sitten valvontakomiteaan? Mainitsitte suojelun. Minä henkilökohtaisesti sanoisin, että tapaaminen 28. toukokuuta joka oli täällä, että minä silloin vakuutin tälle talolle, että kohtelen yhtäläisesti Olafia ja valvontakomiteaa. Ja valvontakomitean kanssa pidetyssä kokouksessa toukokuussa sanoin selvästi, että valvontakomitean lausunnot ja suositukset niiden pitäisi olla arvokas panos Olafin toiminnan parantamiseen juuri myös syistä, jotka liittyvät parempaan yhteistyöhön kahden elimen välillä. Meidän täytyy ymmärtää, että kumpikin elin on itsenäinen. Mutta paremman yhteistyön varmistamiseksi minä ehdotin, että järjestettäisiin kolmikantaneuvottelut, jossa minä olen paikalla ja keskusteltaisiin konkreettisesta tiekartasta suositusten toimivalmiiseksi, joita valvontakomitea on tehnyt, joita se on esittänyt vuotuisessa toimintakertomuksessaan. Minä uskon, että jos tuo toimintakertomus hyväksytään ja jos sitä noudatetaan ja se pannaan toimeen, näemme tilanteen parantuvan niin, että Olaf ja valvontakomitea pystyvät käsittelemään ongelmia, joita aiemmin on ollut. Paljon kiitoksia. Kello käy, joten niin, no 10 minuuttia on vielä aikaa. Vielä lyhyitä kysymyksiä. Ines Ajala Sender, yksi minuutti. lyhyesti haluaisin vain, että jo komission jäsen kommentoisi erästä asiaa. Olafin, Olafin siis neuvottelu tupakkayhtiöiden kanssa. Haluaisin tietää, mitkä ovat nämä no-, Olafin neuvottelujen sisällöt, kun ymmärsin, että se neuvottelee komission nimissä. Haluaisin tietää, mistä on kysymys Neuvotteleeko se sisällöistä, ohjelmista, mistä se oikein neuvottelee komission nimissä? Niin ainakin täällä Olafin tiedonannossa ilmoitetaan. Please a short answer. Paljon kiitoksia, kun piditte puheenjohtajasta kiinni. Ihan lyhyt vastaus, olkaa hyvä. Selkeyden vuoksi nämä sopimukset, ne hyväksyt liityttiin ensimmäisen yhtiön kanssa vuonna 2004 jo, ja muut äh, sen jälkeen. Ja Olafin rooli sopimuksista neuvoteltaessa oli antaa asiantuntemusta siitä, miten parantaa määräyksiä sopimuksissa, joilla pyritään tekemään sopimukkaita. Sain myös herra Toirarin kirjeen, joka liittyy liittyi asiakirjojen saatavuuteen ja mahdollisuuteen tutustua asiakirjoihin täällä eh, tällaisessa tilassa, joka oli varmistettu. Ja totta kai komissio on valmis eh, antamaan asiakirjat nähtäville täällä parlamentissa niin, että valiokunnan jäsenet ja parlamentin jäsenet voivat käydä asiakirjoja lävitse parlamentin tiloissa. Hienoa. Hyvä. Sitten liberaaliryhmän puheenvuoron edustaja Kaakis, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner, for your... Arvoisa komissaari, paljon kiitoksia kärsivällisyydestänne ja siitä, että olette päässeet tänne paikalle. Olen seurannut Olafin toimintaa viimeisen neljän vuoden ajan siitä lähtien, kun liityin tämän valiokunnan jäseneksi. Ja ongelmana on aina ollut se, että Olafilta jää paljon työtä tekemättä. Ja tietenkin olen seurannut myöskin tätä Dali-jupakkaa. Ja minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että monet tahot tässä ovat koko ajan taistelemassa toisiaan vastaan ja nyt nämä kaksi asiaa ovat yhdistyneet ja oikeastaan jumittaneet koko Olafin toiminnan. Eli tässä syntyy tämä Olafin juttu. Meillä on noin 20 miljoonaa lahjontatapausta vuosittain jäsenvaltiotasolla. Niihin liittyy lukuisia eurooppalaisia rahastoja ja 40 prosenttia meidän esittämistämme pyynnöstä palautetaan meille käsiteltäväksi Eli nyt Olaf on ajautunut umpikujaan. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä te voitte tehdä, jotta tästä umpikujasta päästäisiin ulos, ainakin ö, toimielin tasolla. Eli mitä voisitte tehdä tämän asian tiimoilta? Paljon kiitoksia. Siinäpä kysym, lyhyt kysymys. Toivoisin teiltä myöskin lyhyttä vastausta. Olkaa hyvä. Well, uh... First of all, I uh, must stress uh, that... Täytyy korostaa sitä, että Olaf uh, jatkaa toimintaansa. Jos tarkastelette lukuja toiminnan osalta, voidaan sanoa, että se on tullut yhä intensiivisemmäksi, intensiivisemmäksi vuoden 2012 aikana. Esimerkiksi vuonna 2012 Olafilla oli 1776 valintatapausta verrattuna 100, 921 no, ja vuonna 2011 ja 886 vuonna 2010, joten luku on siis kaksinkertaistuna, kaksinkertaistunut verrattuna aiempiin vuosiin. Joten minusta Olaf näiden uusien sääntöjen myötä on tullut tehokkaammaksi kuin se menneisyydessä oli. Mitä sitten tulee tällaisiin äh, first we need to adopt uh, the... Mm, poliittisiin toimiin meidän täytyy vahvistaa Olaf-asetusta, josta on sovittu lainsäädäntöviranomaisten kesken, koska tuo asetus antaa voimakkaammat säädöspuitteet kaikilla alueilla, mukaan luettuna myös perusoikeuksien suoja. Ja tilaisuutta haluaisin käyttää nyt ja kutsua parlamentin hyväksymään asetuksen seuraavassa täysistunnossa Strasbourgissa, koska täytyy ottaa huomioon, että vei seitsemän vuotta neuvotella esityksestä – ja on vahinko, että emme pääse sopimukseen siitä tässä loppuvaiheessa. Tietysti on myös hyvin tärkeää, niin kuin mainitsin jo keskustelussa, jo käytiin aiemmasta kysymyksestä, että olemme saattamassa päätökseen työtämme Euroopan syyttäjänvirastosta, syyviranomaisesta, ja tämä syyteviranomainen tulee olemaan vastuussa rikostutkintatapauksista. Ja silloin erotetaan hallinto ja tutkinta, mitä tulee nimenomaan rikostutkintoihin, ja EUn lainsäädäntö, ja lainsäädäntö, joka koskee taloudellisten etujen suojelua rikoslain välineillä, merkitsee sitä, että saamme voimakkaan välineen, mitä tulee rikolliseen toimintaan, joka kohdistuu EUn taloudellisiin etuihin. Kuten mainitsin aiemminkin, olemme valmiita parantamaan asetuksen hyväksymisen jälkeen Olaf-asetusta ja niin, että vahvistamme edelleen tiettyjä määräyksiä, jotka siinä ovat. Ja tätä kautta uskomme, että on mahdollista ottaa käyttöön käyttöön riippumattoman valvojan käsite, joka on siis itsenäinen riippumaton valvoja, joka valvoo menettelyjä ja niihin liittyviä, liittyvää varmuutta. Se on myöskin muita kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että suojellaan paremmin perusoikeuksia. Tämä on tällainen poliittinen toimi, ja tässä täytyy saada kunnollinen kuuleminen äh, aikaan parlamentin ja neuvoston kanssa niin, että lainsäädäntöpuitteet Olafin osalta saadaan entistä tehokkaammiksi. Äh, Paljon kiitoksia. Niin, olkaa hyvä ihan lyhyesti. Just follow up. Niin, tämä on vain tällainen lisäkommentti, mikään kysymys tärkeää on, että tällainen yleinen viranomainen perustetaan. Ja tuota, joskus vain on tehtävä ponnekkaasti töitä ja tartuttava tällaisiin kysymyksiin, jotta päästään näistä ympikkuja tilanteista ulos. Joten toivoisin, että syyttäjäviranomainen perustettaisiin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia seuraavana kollega taas vihreiden nimissä. Kiitoksia arvoisa komissaari. Me emme pyydä teiltä emmekä valvontakomitealta, että ne puuttuisivat Olafin vireillä oleviin juttuihin. Sen pitäisi olla ihan selvä asia. Mutta meidän vastuunamme on se, että me varmistamme sen, että Olafia todellakin arvostetaan ja että se on uskottava. Mutta on tietenkin selvää, että nykyinen pääsjohtaja on kaikkea muuta kuin täysin uskottava. Suurin parlamentin ryhmä pyysi vielä viime viikolla pääjohtajan eroa, niin teki myöskin oma ryhmäni ja aamupäivällä kuulemistilaisuudessa otimme tämän asian esille, mutta hän rivien välissä ilmoitti, ettei hän tule koskaan eroamaan. Eli tässä puututtaisiin hänen riippumattomaan toimintamahdollisuutensa. Minulle kävi aamupäiväisessä kuulemistilaisuudessa selvästi ja minä uskon, että tekin olette tästä kuulleet, niin me siis, meille selvisi, että korkea-arvoinen virkamies Hän valehteli vastatessaan näihin meidän esittämimme kysymyksiin. Hän siis valehteli. Ja nyt kysyisinkin kollega Sembriin liittyen, että hän oli aikanaan Maltassa petosten yksikön puheenjohtaja ja myöskin valvontakomitean jäsenin. Onko hän osallistunut näihin haastatteluihin? Vastauksissa sanotaan, että hän ei ole osallistunut yhteenkään haastatteluun. Mutta kun kysyin tästä asiasta kollega Kessleriltä, niin hän ilmoitti, että hän on osallistunut ainakin kolmeen haastatteluun. Eli tämähän on suoranaista valetta, jos sitä verrataan tähän kirjalliseen vastaukseen. Eli arvoisa komissaari, jos täällä kysytään komission jäseneltä, että onko hän tehnyt jotain tai jättänyt jotain tekemättä, niin on tietenkin itsestään selvää, että jos hän valehtelee, niin silloin hänen uransa päättyy siihen. Mutta on fakta, ei mikään mikään epäilys, vaan on fakta, että pääjohtaja Kessler on valehdellut meille. Ja nyt kysyisinkin, että voitteko tällä perusteella aloittaa toimet Kessleria vastaan? Se ei ole mikään tuomio, vaan se on mahdollisuus tarkastella tätä nimenomaista juttua, eli miten voi olla mahdollista, että Olafin pääjohtaja on valehdellut meille. Onko tällainen toiminta teidän mielestänne mahdollista? Ja Finland, äh, Paljon kiitoksia. Edustaja Staas, voisitko sammuttaa mikrofonin? Arvoisa komission jäsen, voisitteko vastata tähän kysymykseen? <laughs> Uh, um, okay, uh, so um, uh, uh, we, we are talking about... Uh... Puhumme keskustelusta, joka käytiin tänä aamuna. On tietenkin analysoitava keskustelun tulokset. Sain tiedon yksiköltäni siitä, että piti antaa vastaukset näihin kysymyksiin. Jos otatte huomioon A, B, C, D ja muut kirjaimet, niin täällähän on yli 200 kysymystä. Vastaukset piti toimittaa hyvin nopealla aikataululla. Ja eh, parlamentti esitti esitti kysymyksen. Nyt todella puhun vain siitä, mitä minulle on kerrottu. Eli tämä parlamentin kysymys, josta puhutte, ymmärrettiin niin, että oliko Rova Skemri osallistunut tutkimukseen. Ja vastaus oli, että hän ei osallistunut tutkimukseen, mutta hän toimi tulkkina tässä tilanteessa todistajalle, kun käytiin vuoropuhelua, niin tämä henkilö tarvitsi tulkkausta. Tämä on tietoni tässä vaiheessa. Tietenkin voin kertoa tästä lisää, kun tulen takaisin. Kiitoksia. Jaha, vielä maksimissa minuutin mittainen tarkentava kysymys. No tätä leikkiä voidaan jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta komission strategia on ihan selvä. Tässä vain yhteisenä rintamana toimitaan ja vähätellään tekosia. Peter Polsamit Maltassa tekee kaikensa, jottei lähdetä komissaari tai aikaisempaa komissaaria mistään syyttämään. Ja sitten ilmoitettiin, että tämä asia käsiteltiin vaivihkaa ja hyvin nopeasti ilman minkäänlaisia noudattamatta mitään perusperiaatteita. Tässä nyt kikkaillaan sanoilla, niin ei sanotakaan enää, että kyse olisi ollut haastattelusta, vaan tutkimuksesta tai päinvastoin. Eli kyllähän pääjohtajan Kesslerin pitää täällä sanoa, mikä on tilanne. Meidän pitäisi vain tutkia näitä nauhoja, ja jos käy ilmi, että tämä ei ollutkaan fakta, jota meille on äh, tarjottu, niin oletteko valmiita toimimaan sellaista henkilöä vastaan, joka todellakin selkeästi on valehdellut Euroopan parlamentille? Paljon kiitoksia, että pidättäydytte tässä puheajassa ja voisitteko sammuttaa vielä mikrofonin. Ja nyt vastausmahdollisuus komission jäsenille, olkaa hyvä. <laughs> Uh, uh, uh, I can just repeat. Voin vain toistaa, että ennen kuin tulin tähän saliin, minulle kerrottiin, että kyseessä oli väärin käsitys kysymyksen tulkinnasta. Ja minun on sitten arvioitava tätä vastausta uudelleen. Toivon, että ymmärrät myös minun tilanteeni. Sitten näistä toimintapolitiikan tai poliisikomissaarin lausunnoista Maltalla. Meidän pitäisi edottaa toisestaan hallinnolliset tutkimukset ja rikosoikeudelliset tutkimukset. Olaf on vastaassa hallinnollisesta tutkinnasta. Rikostutkinta, niin kuin tietenkin tiedätte, on kesken Maltalla. Ja jos oikein luin, poliisikomissaarion kertomuksen siinä todettiin, että ei ole riittävää näyttöä. Ja tämä sana riittävä on hyvin tärkeä tässä tapauksessa. Okei. Okay. Uh, the last. Hyvä. Ja sitten vielä ECRn puheenvuoron anteeksi, GUE-ryhmän puheenvuoroon, eli kollega De Jong, ECRn edustaja ei ole paikalla. Niin, ECR ja GUEn välillä on pieni ero. Niin, kiitoksia. Jo aamupäivällä esitin kysymyksen tähän Olafin toiminnan laadun tasoon ja huomioiden, mitä tietoja me olemme saaneet jäsenvaltiosta ja Maltalta varsinkin tähän nimenomaisen kysymykseen liittyen. Jos nyt katsomme, mitä komissaari sanoi, niin ilmeisesti tässä todellakin muutetaan tilannetta. Me olemme tietoisia siitä, että jos valvontakomitea haluaa tutkia jotain juttua tarkemmin, niin me emme saa käyttöön minkäänlaisia asiakirjoja tai sellaisia asiakirjoja, joista on mustattu, mustattu vaikka ja kuinka monia pätkiä. Ja jotkut ovat jo ilmoittaneet, että näistä on poistettu aivan liikaa tai mustattu liikaa itse tekstistä. Jos me siis esitämme kysymyksiä, niin me emme saa juurikaan vastauksia ja aina vedotaan yksityisyyteen, joten kysyisinkin teiltä, että missä määrin voin luottaa tällaiseen vaikutusanalyysiin. jos näitä asiakirjoja ei saada käyttöön laisinkaan, joten Olisikohan paikallaan, että viisaiden ryhmä tai joku muu taho saisi tarkastella näitä asiakirjoja? Täällähän koko ajan puhutaan Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja tässä suhteessa taas kyse on myöskin Olafin toiminnan tehokkuudesta ja siitä me emme ole aivan täysin vakuuttuneita ja kollega Gressle ilmoitti, aamu, anteeksi, kollega Kessler ilmoitti aamupäivällä, että hän saa tuon tuosta pyyntöjä komission pääosastoilta, että tiettyjä asioita tulisi käsitellä prioriteetteina. Onko tämä teidän mielestänne hyvä lähestymistapa ja jos ei näin ole, niin voisitteko varmistaa sen, ettei tällaisia kiireellisiä pyyntöjä Olafille enää esitetä? Kiitoksia. Kiitokset kollega De Jong. Tässä oli kaksi tarkkaa kysymystä, joten Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. Niin, ensimmäinen kysymyksenne. Mä haluaisin viitata todellisiin lukuihin 71 pyynnöstä, jotka valvontakomitea on esittänyt uusien sääntöjen hyväksymisen jälkeen. Kaikki pyynnöt niin olla vastasi ja kurssimme yhdessä tapauksessa näistä seitsemästä kahdesta tapauksesta valvontakomitea pyysi sitä, että se pystyy täysin tutustumaan tapauksiin ja se sai tuo mahdollisuuden kymmenessä tapauksessa se ei sitten pyytänyt Mitä tulee tähän tekstin mustaamiseen, se oli aluksi kysymys, joka oli esillä, mutta viime vuoden joulukuussa muistaakseni Olafin pääjohtaja hyväksyi ohjeet henkilöstölle, joka koskevat tätä mustaamista. Ja tähän kysymykseen siis on tarttunut henkilöstö Olafissa, mutta minun kommenttini tässä on selkeä, minun kantani on selkeä ja haluaisin sanoa sen, että jos on lisää ongelmia näillä alueilla, on tarvetta tehdä työtä käytännön sääntöjen osalta sääntöjen parantamiseksi. Ja vain sillä tavoin voimme saavuttaa keskinäisen ymmärryksen valvontakomitean ja Olafin välillä. Meidän täytyy muistaa, että me puhumme hyvin herkästä arkaluontoista tiedosta. Ja jos suhde perustuu hyvälle tahdolle, eikä selkeille säännöille ja ymmärrettäville, silloin me tapahtuu ongelmia, koska silloin on varsinainen onnettomuus, jos arkaluontoinen tieto hyvin konkreettisesta tapauksesta lähtee liikkeelle ilman, että on mitään erityistä suojaa tai mitään erityisiä sääntöjä. Nämä ovat avainkysymyksiä, ja näen tässä oman roolini siinä, että pyrin helpottamaan työtä edistämään sitä, että sääntöjä kehitetään edelleen niin, että saadaan täysi selkeys suhteisiin Olafin ja valvontakomitean välille. Minä en, uskokaa minua, ole kummallakaan puolella. Minä haluan, että kumpikin riippumaton elin harjoittaa yhteistyötä ja löytää ratkaisut. Sitten, mikä on ensisijaista? on normaalia, että ihmiset katsovat, että heidän tapauksensa, heidän tilanteensa olisi ensisijainen, ensisijaisesti käsiteltävä asia, koska he uskovat, että se mitä he tekevät on kaikkein tärkeintä. Ja se mikä on tärkeää on se, että Olafin pääjohtaja tekee päätökset riippumattomasti ja sitten tekee omat arvionsa siitä, onko syytä tiettyä tapausta käsitellä ensisijaisena vai ei. Se on pääjohtajan rooli silloin, kun on kysymys tutkimuksista, joita Olaf tekee. Rakkaat kollegat, ryhmän kannat on kuultu. Nyt on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä kollega Gressle ja Balchitis haluavat käyttää vielä puheenvuoroa, mutta ennen kuin he saavat puhua, niin saaneen puheenjohtajan ominaisuudessa muistuttaa teitä seuraavasta seikasta. Arvoisa komissaari Semeta, olemme erittäin iloisia siitä, että olette tänne päässeet vieraakseemme ja teille kiitos siitä kuuluu. Kiitoksia, että olette myöskin suostuneet toimimaan sovittelijana valtioon valvontakomitean ja pääjohtajan välissä molempia instituutioita tarvitaan, jotta petusten torjuntaa virasto Olaf voi toimia. Mutta nyt on myöskin risujen paikka. Silloin kun esitetään kysymyksiä, kom, kysymyksiä ja useampaan otteeseen vaan huomataan, että koska jutut ovat vireillä, niin vastauksia ei voida antaa, niin sitä me emme tietenkään voi hyväksyä. Ja sitten huomaamme, että tietyt asiat eivät liity näihin juttuihin millään tavalla, tai että saamme vastauksia lehdistön kautta tai lehdistötilaistiedotteiden kautta, niin silloin voidaan kyllä sanoa, että tässä ei parlamenttia noteerata laisinkaan. Ja tällaisessa tilanteessa herääkin kysymys, että onko tämä omiaan edistämään komission ja parlamentin vastavuoroisen luottamuksen perustavaa, perustuvaa toimintaa. Ja sitten tietenkin täytyy kysyä, että mitä mahdollisuuksia parlamentilla ylipäätään on, jotta se voisi varmistua siltä, että se saa myöskin vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Ja sitten kolmas asia. Kun katsotaan tätä Olafiin kohdistunutta syytöstä lahjontatapauksesta, niin viime lokakuussa komission jäsen joutui eroamaan. Ja jos nyt kuvitellaan vaikkapa tilannetta, jossa Maltassa, Maltalla ja Maltan poliisi päällikkö ilmoittaa, että Dalia vastaan ei ole riittäviä näyttöjä tarjolla, niin silloin me tulkitsemme tilanteen siten, että asia on ainakin toistaiseksi käsitelty loppuun. Mutta kävikin ilmi, että kollega Dali ei liittynytkään niin selkeällä tavalla tähän petostapaukseen, lahjontatapaukseen, ettei häntä voida yksioikoisesti syyttää mistään laittomasta toiminnasta. Eli kyllähän meidän täytyy nyt odottaa, että Dalin nostamat syytteet käsitellään. Pitäisikö toimia näin vai pitäisikö tässä nyt vain todeta, että erottamisperusteet ovat olleet laittomia ja tai perusteettomia. Eli onko tällainen poliittinen päätös tehty ilman riittäviä faktoja? Ja missä tällaista keskustelua pitäisi asiasta käydä, jos ei täällä parlamentissa, jossa me demokraattisesti valittuina edustajina tätä poliittista valvontaa harjoitamme? Tällainen kysymys on heitetty ilmaan ja me tulemme sen esittämään uudestaan ja aamupäivällä pääjohtaja Kessler ilmoitti, että hän on aina sanonut, ettei ole ollut mitään vedenpitäviä näytteitä, jotka osoittaisivat, että Dali olisi todellakin ollut osallisena tällaisessa rikoksessa. Mutta samalla monet Brysselissä toimivat tahot muistavat oikein hyvin, että yhdeksän kuukautta sitten nämä kommentit olivat aivan päinvastaiset, eli nämä aihetodisteet olisivat osoittaneet, että kyllä Dali olisi ollut mukana tällaisessa rikollisessa toiminnassa, joten kyllä tämä on aika lailla ristiriitaista informaatiota, mitä me olemme saaneet käyttöömme, ja tästäpä syystä me olemmekin esittäneet näitä kysymyksiä, ja me parlamenttina todellakin vaadimme vastauksia niihin juttuihin, jotka liittyvät Daliin tai ylipäätään Olafin toimintaan. Kyllä, me vaadimme vastauksia näihin kysymyksiin. Myöskin Dali-juttuun liittyen. 20. toukokuuta on päätetty, että Barroso ei saa puheenjohtajan kokoukseen kutsua, vaan me olemme saaneet toimeksiannon, että me käsittelisimme näitä kysymyksiä ja etsiä ratkaisua niihin, eli että jossain vaiheessa me vain teemme jonkinlaiset päätelmät, jotka välitetään sitten puheenjohtajakokoukselle ja poliittisille ryhmille ja loppujen lopuksi myöskin täysistunnolle käsiteltäväksi. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta kyllä tässä nyt herää kysymys sen suhteen, että missä määrin komissio on halukas ja kykenevä auttamaan meitä tässä ongelman ratkaisemisessa. So, uh, I think that uh, um, I, uh, I can really... Uh... Luulen, että voin sanoa juuri sen asian, minkä otit esille. Komissio on ollut niin yhteistyökykyinen kuin vain mahdollista tämän parlamentin kanssa, ja se on pyrkinyt vastaamaan näihin kysymyksiin, joita meillä on esitetty parlamentin taholta. Kaikki varmasti ymmärrämme, että Euroopan unioni on unioni, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteelle ja on erittäin tärkeää, että siitä pidetään kiinni, kun komission jäsen vastaa tämän parlamentin kysymyksiin. Sen on arvioitava perusteellisesti näitä vastauksia oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Tämä tietenkin johtaa tilanteeseen silloin, kun on kesken oleva oikeuskäsittely menossa, niin kuin alussa mainitsin. Nyt on kolme kesken oleva oikeus käsittelyä Maltalla, Luxemburgissa ja Belgiassa. Ja silloin komissio ei valitettavasti ole tilanteessa, jossa se voisi antaa vastauksia kaikkiin kysymyksiin johtuen näistä oikeusmenettelyistä. Haluaisin että parlamentin jäsenet ymmärtäisivät tämän tilanteen. Katsokaapa tuomioistuimen tuomioita menneisyydestä. Siellä aikaisemmin komissio on hyvin harvoissa tapauksissa, mutta silloin kun komissio on hävinnyt, niin se johtui lähinnä siitä, että komissio ei noudattanut tätä syyttömy- syyttömyysoletusta. Ja niin, komissio nyt pyrkii tekemään. No nämä oikeuskäsittelyt ovat nyt kesken ja saa nähdä, mikä tulos on. Komissiossa meidän kuitenkin on noudatettava sääntöjä. Me olemme perussopimuksen valvojia ja näistä säännöistä on pidettävä kiinni, se, siihen perustuu komission koko toiminta. Point of order. Paljon kiitoksia ja sitten työjärjestyspuheenvuoro. Niin, niin arvoisa komissaari, en halua heittäytyä tässä nyt hankalaksi, se ei kuulu tapoihin, niin- mutta mitä nämä vastauksenne, miten ne liittyvät ylipäätään Olafin juttuun? Tämä belgialainen juttu, se liittyy tähän Swedish Match-juttuun ei millään tavalla liity tähän Olafin tutkimukseen, vaan kyse on siitä, että Swedish Match on täällä valiokunnassa kertonut meille jotain Daliin liittyen. Toinen oikeusjuttu liittyy siihen, että miten Dali on joutunut eroamaan ja mitä tietoa siihen liittyen on annettu käyttöön. Eli tämä ei liity millään tavalla Olafin toimintaan. Ja tässä täytyy tietenkin myöskin muistaa, että miten nämä päätökset on tehty, koska aikanaanhan Barroso oli Taimaassa matkalla ja niin miten tämä liittyy työjärjestyspuheenvuoroon? No herra puheenjohtaja, niin komissaari antaa vastauksia, jotka eivät pidä paikkaansa. I don't know why did you mention just... Uh, en tiedä miksi mä mainitsit vain kaksi oikeuskäsittelyä, niitä on kolme. Kolmas on Maltalla. Komission oikeudellisessa yksikössä tilanne on perusteellisesti arvioitu. Samoin kuin tilanne, joka koskee mahdollisia vaikutuksia, joita näillä vastauksilla voi olla kesken olevin oikeuskäsittelyyn. Tämä on komission lakiasiantuntijoiden kanta. Frau Hyvä, vielä kaksi puheenvuoroa kollegat Gressle ja Balchitis ja sitten vielä yksi vastaus komission puolelta. Tätä komission jäsen on todellakin aika uskomatonta, että te sanotte, puhutte täällä ikään kuin me olisimme vastuussa siitä, että komissio tulee häviämään tulevat oikeuskäsittelyt. Se tulee häviämään, mitä tiedätte. Olafin pääjohtaja piti lestilaisuuden sekä kun komission sen Dali er- erosi tehtävistään – ja siellä esitettiin 15 kysymystä, jonka toimittajat esittivät, ja kaikkiin kysymyksiin vastattiin. Ja silloin me sanoimme, että sitten mekin haluamme suljetun ovin pitää kokouksen, ja me pidimme suljetun ovin kokouksen. Ja Olafin pääjohtaja siitä eteenpäin antoi haastatteluja, mutta kun me kysymme samasta asioista, hän sanoi, että hän ei puhu näistä asioista mitään, koska on oikeuskäsittely. Oikeuskäsittely täällä Brysselissä on Swedish Match, vastaan Dali, siis se ei suoraan se koske komissiota. Tapaus, joka on Luxemburgissa, on Dalin kanne komissiota vastaan ja sekään liity siihen, mitä täällä tehdään. Ja se, mikä Maltalla on niin sekään liity siihen, mitä me täällä teemme, koska me vain kysymme siitä, millä tavoin Olaf on järjestänyt tutkimukset. Mä haluan, että pidätte hiukan erossa nyt syyteseuraukset. Parlamentti ei ole tässä ongelma silloin, kun se kysyy asioista ja sitten mennään syömään tärkeimmän todistajan kanssa, onko sekin asia, joka ei liity sitten millään tavoin tähän selvitykseen, mutta te puhutte itse tästä pääjohtajan uskottavuudesta. Se, että todistaja tuomioistuimessa Matala sanoi, että hän oli humalassa siinä vaiheessa, kun hän korjasi omaa haastatteluaan, mikä johti 12 korjaukseen. Minä haluan sitä, mitä tämä itse asiassa, mitä tämä liittyy tähän itse oikeuskäsittelyyn. Mutta itse asiassa pyy... Tehän olette varsinainen tilastoihminen. Kyllähän minä pidän sitä aika mahdottomana, että te nyt kuvittelette voivanne pitää meitä hölmöinä. Vuoden 2012 Olafin luvuissa on niin paljon kerta tapauksia, että vuoden 2012 luvut eivät sovellu siihen, että voitaisiin sanoa jotakin siitä, että viraston tehokkuus on parastunut. Meillä on 423 tapausta jotka tammikuussa 2012 avattiin kaikki ja vuoden mittaan näistä suurin osa suljettiin, saatettiin päätökseen, mutta ei suinkaan voida puhua siitä, että olisi lyhentynyt käsittelyaika, joten antakaa nyt olla. Me olemme parlamentin esille, ehkä me olemme hiukan vähä, vähäälyisiä, mutta emme kuitenkaan aivan näin tyhmiä. Niin nyt tässä syytetään lukujen muuttamisesta, mutta onko tämä nyt petollista toimintaa? Niin, tämä nyt ihan tällaisena heittona vaan. Mutta kollega Balchitis, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin pyytää, että te jatkossa unohtaisin minua, olen hyvin pitkään pyytänyt puheenvuoroa. Haluaisin tehdä myös ehdotuksen. Ensinnäkin haluan ensin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on tullut tänne luoksemme. Toivon, ettei hän järkyty siitä, mitä tänään täällä tapahtuu. Tämähän johtuu tietenkin komission jäsenen velvoitteista Olaf ja kaikki sen yksiköt ja valvontakomitea, kaikki tämä kuuluu komission. Kyseessä on väline, jonka tehtävänä on toteuttaa komission ja Euroopan parlamentin politiikkaa mm, Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemisessa ja petosten torjunnassa. Olaf ja sen valvonta komitea saa rahoituksen unionin varoista ja näin ollen sen, niiden rakenteessa on otettava taloudellisessa mielessä ja myös hallinnollisessa mielessä huomioon nämä seikat, ottaen huomioon, että valvontakomitea ei ollut yhtä mieltä siitä, että se osallistuisi yhteiseen kokoukseen. Niin nyt ihmettelemme, ymmärtääkö se täysin oman roolinsa. Haluaisin kutsua valvontakomitean tapaamaan mahdollisimman pian poliittisen hierarkisen johtajansa. Olafin ja valvontakomitean riippumattomuus on taattava. Mutta tämä ei liity mitenkään hallinnollisiin näkökohtiin. Mielestäni kolmen, näiden kolmen osapuolen olisi päästävä yksimielisyyteen siitä, mistä ongelmat johtuvat. Komission jäsenelle haluaisin sanoa, että kun mm, eri rakenteiden välillä on väärinkäsityksiä, on katsottava sisäisiä sääntöjä. Ja uskonpa, että siellä on määräyksiä, jotka koskevat säännönmukaisia kokouksia, joissa voitaisiin käsitellä monenlaisia kysymyksiä. Tietenkään näissä kokouksissa ei puhuta käynnissä olevista tutkimuksista, mutta kaikista muista tärkeistä kyllä. Paljon kiitoksia, kollega Balchitis. Niin, te väitätte, että minä en olisi nähnyt teitä. Se ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin käydään ryhmäkoon mukaan nämä puheenvuorot läpi ja sitten teidän nimenä oli heti Gresslen jälkeen luettelossa Joten kyllä minä tässä näitä tätä puhejärjestystä noudatin. Ja pyydän kyllä anteeksi, jos jon, joku kollega jää huomioitta, mutta ei se tässä ollut. Niin, ja kollega Ajala Sender sosiaalidemokraattien puolesta pyytää puheenvuoroa ihan lyhyesti ja sitten vielä lyhyesti komissaarin puolelta tämä vastaus. Olkaa hyvä. Aivan, aivan lyhyesti puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsen Shemeta hänen läsnäolostaan, mutta haluaisin myös muistuttaa erästä asiasta. Te komission jäsenenä olette ikään kuin sovittelevana ja välikappaleena kahden elimen Äh, taholle, jotka, joista olette kuitenkin vastuussa, että hän ole mikään sovittelija. Te olette vastuussa siitä, että Olaf ja se valvontakomitea toimii hyvin. Olette vastuussa tilanteesta, johon olemme joutuneet. Kyseessä on kaksi arkaluontoista monimutkaista elintä, jota on suojeltava. Te olette vastuussa, ette ole sovittelijana. Tämä on tärkeää. Tässä tämä tapaushan alkoi, koska puheenjohtaja Barroso Kesslerin ja muiden kautta päätti siitä, että aloitet, että tällainen selkkaus alkoi periaatteessa. Oli hyvä tahto, mutta loppujen lopuksi päädyttiin tilanteeseen, jossa olemme vaarantamassa Olafin sen valvontakomitean arvokkuuden ja nyt me emme saaneet aikanaan tietoa, Dali sitten irtisanoutui ja loppujen lopuksi kuitenkin te olette vastuussa, ette ole sovittelijana. Tämän on oltava selvänä ainakin tässä valiokunnassa. Ainakin minä uskon, että tämä on teidän roolinne ja tärkeää, että näin tulee olemaan jatkossakin. Olafin riippumattomuudesta tänään aamuna herra Odi esitti kysymyksen pääjohtajalle, joka koskee nykytilannetta, mikäli epäluottamus ja kysymykset vielä lisääntyvät koskien Olafian hallintoa ja sitä, kuinka se käsittelee tätä asiaa. Ja komissiohan sanoi, että kaikki tämä alkoi siitä, että Olaf antoi komissiolle tietoja, vaikka Maltalla sanotaan, että ei mitään tietoja ole, mutta komissio kuitenkin näin meille sanoi. Ja jos tässä parlamentissa epäluottamus kasvaa riittävästi, kysymme Kessleriltä, mitä hän sitten tekee, jos hän ei enää nauti luottamusta. Hän totesi, että Olafin riippumattomuus on jopa tämän parlamentin demokraattisen valvonnan yläpuolella. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko yhtä mieltä tästä kannanotosta tänä aamuna? Olin kyllä oikeastaan aika järkyttynyt tästä vastauksesta, jonka saimme Odin kysymykseen. Minun käsittääkseni tämä parlamentti on vielä, olkoon vaikka sitten viimeinen jäänärin demokraattisesta edustuksesta tässä näissä toimielinteissä. Nämä ovat hyvin monimutkaisia ja vaarallisiakin tilanteita, kun kyseessä on syyttömyys, eh, vai syyt, syyttömyysolotuksen suoja niin todella tänään Kessler todella sanoi, että Olafin riippumattomuus on jopa tämän parlamentin valvonnan yläpuolella. Haluaisin tietää kantanne tähän. Ja, vielen dank, komissaar. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen Semeta, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, jos sallitte, vastaan kysymyksiin kuitenkin, jotka arvoisat jäsenet eh, esittivät Ensinnäkin statistilastoista haluaisin sanoa, että en todellakaan ole tilastoihminen itse. Minä olen itse asiassa kansantaloustieteilijä. Kaikki tilastot, joista me puhumme, ovat julkisia. Ne ovat Olafin vuosikertomuksesta 2012 nähtävissä. Välihuuto sivu 21. Nämä tilastot, niitä voit analysoida kaikki jäsenet, ei ole mitään salaisia laskelmia tällä alueella. Mitä tulee sitten vastausten vaikutukseen, siis joita komissio on tehnyt, mitä tulee nimenomaan tutkimusten tuloksiin tai oikeustapauksien tuloksiin. Minusta meidän pitäisi olla tässä hyvin selkeäsanaisia. Voimme päätyä siihen, että mitä töidään tämä toiminta ja tämä voisi tapahtua siksi, että vastataan kysymyksiin hetkinen joutuu olla soveliaita. Tähän on vain instituution oikeusyksikökin kiinnittävät huomiota. Se tutkii vastauksia suhteessa käynnissä oleviin, vireillä oleviin oikeustapauksiin. Haluaisin toistaa, miten tärkeää on kunnioittaa oikeusvaltiota, oikeusvaltion periaatetta, eri, tässä erityisessä tapauksessa. Mitä sitten tulee herra Balchitisin kommentin, haluan kiittää häntä ehdotuksistaan. Meillä on säännöllistä ajatuksen vaihtoa Olafin pääjohtajan ja valvontakomitean välillä – pyrimme järjestämään yhteisiä kokouksia, jossa on valvontakomitea ja Olaf. Minusta voisi olla hyvä ajatus myös tehdä tästä säännöllistä näkemysten vaihtoa Olafin ja valvontakomitean välillä ja myös niin, että minä olen läsnä Minusta meidän täytyy ottaa huomioon myös Olafin uudistus. Sitten kun se on hyväksytty, tulee uusia välineitä, joita voidaan parantaa valvontakomitean toimintaa. Haluaisin muistuttaa, että yksi määräys liittyy näkemysten vaihtoon poliittisella tasolla. siihen, mikä on ensisijaista Lafin toiminnassa. Tämä on esitys, joka syntyy uuteen Olaf-asetukseen. Siksi pidän niin tärkeänä, että lopultakin, lopultakin päästään sopimukseen tästä kysymyksestä Sovittelusta minusta sanoisin, että nämä kaksi kysymystä tässä täydentävät toisiaan. Minä haluaisin korostaa sitä, että olisi virhe yhdistää Olafin ja sen valvontakomitean välinen suhde ja niin sanottu Dalin tapaus toisiinsa, koska meidän on otettava huomioon että Olaf kävi läpi hyvin vakavan sisäisen uudistuksen vuoden 2012 alussa. Silloin kaikkia menettelyjä korjattiin, organisaation rakennetta muutettiin siinä mielessä, että keskityttiin nimenomaan äh, tutkintatoimiin. Sitä ne katsottiin, ne katsottiin ensisijaiseksi ja tämä oli myös sellaista, mitä tämä parlamentti oli usean otteen sen pyytänyt, samoin kuin myöskin tilintarkastustuomioistuin kertomuksissaan. Ja uusi valvontakomitea aloitti työnsä myös vuoden 2012 alussa. Ja näyt, näyttää siltä, että työmenetelmät ja valvontakomitean roolin ymmärtäminen tässä valvontakomiteassa poikkeaa aiemmista valvontakomiteoista ja on luonnollista, että menee aikaa siihen, että kumpikin osapuoli ymmärtää toisiaan ja huomaan, että prosessi on käynnissä. Olen valmis antamaan tälle prosessille tukeni niin, että kumpikin osapuoli, kumpikin riippumaton elin voi toimia tehokkaasti omassa tehtävässään. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Tässä varmaankin kävi selväksi, miten vakavasti me suhtaudumme tähän asiaan. Ja kyllä komission täytyy sitoutua siihen, että se vastaa esitettyihin kysymyksiin ja varmistaa, että Euroopan unionin petosten vastainen toiminta kehittyisi jatkossa. Oikein paljon kiitoksia käynnistänne ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan seuraavaa vierailuanne. Members, we continue immediately with the next points. No niin, arvon kollegat, nyt voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Eli erityiskertomuksiin 17 ja 18. Toivotan tervetulleeksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavan jäsenen David Bostokin. Esittelijänä toimii Bart Stas. Bart, haluatko alustaa tätä keskustelua? Olepa hyvä. Ensimmäisenä aiheena on kestävän tieverkoston... Anteeksi, joo vesihuoltokysymys. Niin, puheenvuoro kollega Bostokille. Tervetuloa. Kiitoksia puheenjohtaja. No, voisin tietenkin kertoa teille pitkällisesti tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, mutta en, tar- en tee sitä, koska se on tarpeeton. Täällä on työasiakirja kiertänyt The working document which the rapporteur has circulated gives an excellent... Esittely on kierrättänyt tällä työasiakirjaa, jossa äh, erittäin hienosti käydään takaa ja vetään yhteen äh, tämä kertomus. Haluaisin kahteen asiaan puuttua. Ensimmäinen kommentti työasiakirjasta koskee tätä äh, kohtaa viisi. Sen sanotaan, että komissio on ehdottanut, että laadun, laatutukiryhmät, jotka pu- perustettiin vuonna 2005 ovat korjanneet kestävyysongelmat, joita tunnustettiin, jotka tunnistettiin kertomuksemme. Tämä on komissiolta kiinnostava eh, ehdotus, mutta se ei ole täysin vakuuttava puheenjohtaja. Tällaiset laadun, laatutukkiryhmät eh, eivät vastaa kaikesta eh, veden vesihuoltojärjestelmästä välineen osalta esimerkiksi teemme kertomuksemme, mutta kuitenkin teoriassa komissio olisi voinut täysin voinut varmistaa, ovatko nämä hankkeet kestäviä. Se näkyy kertomuksemme kohdassa 44. Ongelma ei ole teoriassa, vaan käytännössä eikä kysymys ole siitä, kuinka tällaiset ryhmät toimivat teoriassa, vaan kuinka ne tulevat toimimaan käytännössä. Minä en usko, että tiedämme sitä vielä. Ja minusta esittely jotenkin viisas, kun otti tämän kohdan kahdeksan mukaan suosituksiinsa. Sitten toinen kommentti liittyy kohtaan viisi, kun sivulla kuusi äh, esittelijän suosituksissa. Tämä menee, menee pidemmälle kuin meidän kertomuksemme. Se koskee löytöjä ja suosituksia. Kohdassa kuusi sanotaan, että on tarpeen tietää, missä määrin järjestelmiä käytetään kotitalouksien ja julkisen julkisten palvelujen ja muiden taholta. Haluaisin todeta, että kuka tahansa niitä käyttää, jonkun on maksettava. Siinä kaikki, puheenjohtaja. Toivon, että en puhunut liian pitkään. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämä oli lyhyt alustus ja nyt puheenvuoro komissiolle, jos haluatte. Esittelijä haluaa mieluumminkin kuunnella komission kommentteja. Kollega Kikarelli, vaiko te? Olkaa. Okay, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Komissio tarkkaan analysoi näitä esittelen esittämiä kommentteja ja me olemme tietoisia näistä asioista ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin käsitteläksemme näitä mainittuja asioita, mikäli niin ei ole vielä tehty. Me tulemme tarjoamaan projektikohtaista informaatiota, eli mikä on tämänhetkinen tilanne ja minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty tai mihin aiotaan vielä ryhtyä. Komission sisällä on tehty päätös siitä, että me tutkimme vuoden ajan näitä sovellettuja menetelmätapoja, joihin viitataan myöskin suosituksissa, eli että on toimittu määräysten mukaisesti. Eli käytettävissä olevia vesihuoltoprojekteihin liittyviä menetelmiä tulemme komission sisällä tarkastelemaan. Ja herra puheenjohtaja, jos sallitte, niin Komissio haluaisi korostaa vielä uudemman kerran sitä, että meidän tekstissämme viitataan tilintarkastustuomioistuimen kannanoton, jota ei ole tässä teidän kertomuksessa huomiota laisinkaan. Saanen ottaa esille pari esimerkkiä. Ensimmäinen liittyy Nigerian tilanteeseen ja sen vedenhuolto-ohjelmaan. Tässä täytyy mennä aika lailla paljon taaksepäin menneisyyteen, eli vuoteen 2011. Silloin Nigeria oli selviytynyt mullistuksesta, ja tämä oli ensimmäinen tukeen perustuva projekti, jonka tarkoituksena oli todellakin saada Nigeriassa tämä meidän tukitoimintamme taas käyttöön. Me tiedämme, minkälaisia nämä kriisin jälkeiset tilanteet voivat olla. Eli kun projekti käynnistetään ja toimivaa hallintoa ei ole ollut tarjolla, tämän projektin aloittamiseksi, niin projektin aloittaminen kestää aika pitkään. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa projekti lähti käyntiin vuonna 2003. Meillä on olemassa sääntöjä, jonka mukaan toimiin voidaan ryhtyä vasta sitten, kun sopimuksen allekirjoittamista on kulunut kolme vuotta. Eli projektin toteuttamisen kannalta tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja kyllä tämän tyyppiset kysymykset täytyy huomioida. Nigerian tapauksen liittyen tehtiin myöskin niin, että vuodesta 2004 on tarjottu vedehuoltoon ja sanitaatiojärjestelmiin 167 miljoonaa euroa, eli kyse on paljon suuremmasta summasta – kuin aikaisemmin suunniteltiin. Nyt kymmenen vuotta jäl- myöhemmin olemme siirtyneet tässä tukiohjelmassa jo kolmanteen vaiheeseen. Ja kun huomioidaan, miten pitkään kestää projektin aloittaminen ja projektiin tehtävien muutosten toteuttaminen, ja saaneen ottaa esille Gaanan tapaus Pohjo- maan pohjoisosassa siihen liittyvä vedenhuolto- ja sanitaatiojärjestelmään liittyvä kysymys. Kyse on alueesta, joilla esiintyi It was, it is an area. Gineamato-infektio. Samanaikaisesti kyse on kuitenkin alueesta, joilla on hydrologisia ongelmia. Yleensä tällaisilla alueilla ei mitään kaivoja porata. On tietenkin selvää, että kun yritetään hoitaa näitä terveydellisiä ongelmia, niin ei ollut selvää, että, tai me tiesimme, että kaikki kaivot eivät voisi olla yhtä laadukkaita, mutta me tiesimme kuitenkin sen, että tietyillä alueilla kolmeen vuoteen ei ole ollut näitä Ginean matoinfektioihin liittyviä ongelmia. Eli kyse ei ole aivan ihan yksioikoisesta tilanteesta, joten jos asioita tutkitaan tarkkaan, ja aletaan laskemaan, kuinka monia kaivoja pitäisi perustaa ja kuinka monta on käytännössä tarjolla. Ja kun katsotaan tämän maan tilannetta, minä olen tehnyt 17 vuoden ajan näissä kehitysmaissa työtä ja olen tehnyt yhteistyötä eri järjestöjen kanssa – niin tietenkin silloin on helppo esittää omia kommentteja, mutta jos halutaan, että projektit todellakin kehittyvät ja maat kehittyvät, ja halutaan, että järjestelmät toimivat laaja-alaisesti koko maassa, niin se vaatii oman aikansa. Ei tässä yritetä perustella yhtään mitään, mutta halusin vain ottaa tämän asian esille, jotta ymmärrätte tämän kokonaiskuvan. Näistä asioistahan päätettiin vuosina 2001-2007 ja sen jälkeen on tehty paljon töitä. Nyt eletään vuotta 2013 ja toki komissiokin on oppinut virheistä ja menneistä Ja yksi asia, jonka voisimme mainita, on se, että me olemme tähän hajauttamisprosessiin liittyvää tukea voin on parantaa. Me olemme tarjonneet koulutusta ja oman toiminnan ö, tehostamista. Tähän olemme kyenneet, mutta se ei tapahdu yön yli. Ja myöskin komission sisällä toiminta on tehostunut, koska mehän tiedämme, miten tärkeää on, että laadun valvonta toimii, riskiarviointi toimii ja että seurantaa toteutetaan. Täällä on viitattu laatutukiryhmään. Se ei ole tietenkään ainoa, ainoa ryhmä, mutta ainoa, joka mainitaan ja sekään yksinomaan ei riittäisi, mutta tämä laatutukiryhmä on onnistunut siinä, että hankkeet ovat kehittyneet. Me olemme alkuvaiheessa ja sitten kun projektin sisältö muotoillaan, niin tehneet yhteistyötä tämän laatutukiryhmän kanssa. Meillä on esimerkkitapauksia toimivista ohjelmista, joita kuitenkin täytyy vielä kehittää. Eli paraikaa me keskustelemme pääosasto DEFKossa siitä, että miten voisimme tätä nimenomaista niin sanottua ROM-järjestelmää kehittää. Eli me kyllä seuraamme myöskin projektin loppuvaiheessa, onko suositusten mukaisesti toimittu. Eli siinäpä lyhyesti muutama kommentti ja mitä tulee suosituksen numero kahdeksan, Uudemman kerran totean, että me tartumme tähän suositukseen ja tarjoamme palautetta kaikkiin 23 hankkeeseen liittyen. Ja mitä tulee suositukseen yhdeksän, täällä kehotetaan komissiota laatimaan selvityksiä. No, me olemme tietoisia siitä, että sanitaatiopuolella täytyy tehdä vielä voimakkaasti töitä. Ja vesihuoltohankkeiden puolella me olemme pyytäneet projektiehdotuksia ja haluamme myöskin, että sanitaatiopuolella myöskin hankkeiden määrä kasvaisi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Haluaako esittelijä Staasta joku muu käyttää puheenvuoroa? Jos ei, niin kollega taas, olkapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Uskoakseni nämä tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kommentit ovat hyödyllisiä. Olen saanut ne myöskin kirjallisessa muodossa. Ja mitä tulee tähän kommenttiin koskien suositustamme kahdeksan, siihen komission valmis tarttumaan. Ja ymmärrän toki, mitä täällä on sanottu, että on olemassa muitakin menetelmiä, saniteettihankkeiden ja vesihuoltohankkeiden toteuttamiseksi. Tietenkin tekstiä voidaan vielä tarkistaa. Me voimme yhdessä katsoa, että voitaisiinko tätä muotoilla paremmaksi. Toden totta, ne, jotka ovat käyneet paikan päällä, niin tietävät, että toiminta ei ole aina niin helppoa. Kohdassa yksi muistaakseni viittaa viittaan tähän Pohjois-Nigerian puutteen korjaamishankkeisiin. Ehkäpä tätä voitaisiin vielä korjata siten, että tekstistä käy selkeästi ilmi, mitä siinä ajetaan takaa. Eli Kyllä tällaisia rakentavassa hengessä tehtyjä kommentteja voidaan todellakin tässä tekstissämmekin huomioida. Kiitoksia. No niin, hyvä. Toimitaan tällä tavalla. Haluaako kollega Bostock tai komissio sanoa vielä jotain aiheeseen liittyen? Jos ei, niin ehdottaisin, että siirrymme seuraavaan kertomukseen. Kollega Bostock. Again, I'd need to say a little way... Tässä kerran Minulla on vain vähän sanottavaa johdannuksia, koska työasiakirjan herra taas on tehnyt antaa selkeän oikeudenmukaisen yhteenvedon erityiskertomuksesta, jonka tuomioistuin on tehnyt, ja, ja komissio on ollut pitkälti yhtä mieltä myöskin työsuojelustumisen suosituksista ja havainnoista. Kaksi kommenttia, jotka haluan esittää näissä suositusluonnoksissa, kohta seitsemän luonnoksessa. Siinä mennään pitemmälle kuin mitä mielestä on omassa kertomuksessa, esittänyt, ja olisi mielenkiintoista kuulla, mitä komissio siihen toteaa. Sitten kohta neljä. Se mä yllätti lukijoita, koska siinä puhutaan teidän kunnossapidosta, joka pitäisi tehdä, jossa pitäisi vastata paikallisten yritysten. Tietoistumista on ymmärtänyt, että tämmöinen rutiininomainen kunnossapito on ulkoistettu paikallisyrityksille – Joten mitä tulee tähän paikalliseen kunnossapitoon, rutiinikunnossapitoon, kohdassa 19 kertomuksessa todetaan, että paikalliset yksityiset yritykset toteuttavat tuon työn. Useinta kuitenkin puuttuu laitteita ja ammattitaitoa, joten esittelijän ehdotus kohdassa neljä on hiukan yllättävä. Tietysti pohditaan vielä sitä, että onko se Pitäisi pitää olla tässä vai, mutta se meitä kuitenkin yllätti, aiheutti meissä yllättyneen reaktion. Kiitos puheenjohtaja. Ja, dank. Paljon kiitoksia. Niin, varmaankin suoraan komission puheenvuoroon. Kuka haluaa sanoa jotain, olkapa hyvä. Yes, first of all... Kiitoksia. Haluaisimme taas toistaa, että toivotamme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tervetulleeksi. Se on varsin myönteinen. Ja kun katsotaan Afrikan kontekstia, Afrikassa on lähinnä kehitysmaita. Siinä mielessä täällä on kiinnostavia löytöjä kuudesta maasta kuudessa on tapahtunut enemmän tai vähemmän edistystä. Se on erittäin tyydyttävää. Ja suuren osa teistä on vielä kohtuullisissa kulttuurisessa kunnossa. Noin 90 prosenttia. Sitten nämä kohdat, mitkä mainittiin, tähän liittyy hyvin monimutkaiset asiat. Ensinnäkin on erotettava toisestaan pito ja jaksottainen pito. Mehän tiedämme, että kun tie rakennetaan, se usein rakennetaan 15 vuodeksi. Ja se tarkoittaa, että seitsemäntenä tai kahdeksantena vuonna tie päädystetään uudelleen ensimmäisen seitsemän vuoden aikana. Ainoastaan on tätä ylläpitoa, huoltoa, eli lähinnä puhdistamista ja en oikein tässä olisi mennä tarkemmin siihen, mutta mikä on tärkeää on se, että nämä rutiinikunnossa pitotoimet ja että jaksottaiset toimet ovat erilaisia ja ne edellyttävät erilaisia taitoja ja välineitä ja komission ohjelmassa me olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita ja mukaan pk-yrityksiä myös tähän rutiinikunnassa pitoon. Ja sen sijaan nämä vaka, vaativammat työt, pitää työt siinä tarvitaan tietotaitoa muualta ja monissa Afrikan maissa nämä työt jäävät vielä ulkomaalaisille yrityksille. Sitten haluaisin tuoda esille asian, joka mielestäni ei tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta käy selvästi ilmi, kun puhutaan päällystetystä teistä ja ja näistä testeillä on vielä käyty nämä tietyt, jotka on otettu huomioon, niin no, alle kahdeksan vuotta sitten niiden maiden, teiden osuus, jotka ovat vielä varsin kohtuullisessa kunnossa, vastaavat 98 prosenttia – Tämä merkitsee sitä, että näitä tieteitä huolletaan tehokkaasti ja riittävästi. Kun puhutaan ylläpito-ongelmista, niin se ei liitty tähän merkittävämpään tieverkostoon, jota rahoitetaan komissiosta, vaan siinä on mukana myös maaseudun tiet ja muut, muut pienemmät tiet Afrikan maissa. Ja tästä syystä haluaisin sanoa, että vast, vastaus, jonka annamme esittelijän suosituksiin, niin on muistettava, että on erityyppisiä töitä. Joissakin niistä voimme kannustaa pieniä ja keskisuuria paikallisia yrityksiä pikkuhiljaa ottamaan tehtäväkseen ne työt ja sitten samaan aikaan järjestetään kapasiteetin rakennusta sitä varten. Sitten tämä suosittu seitsemän. Siinä puhutaan käsittääkseni kertomuksesta, joka koskisi sitä, mitä komissio tekee ympäristösuojelu ja maantieturvallisuuden osalta. Tässä meillä on useita toimia ja olen antanut delegaatilta selkeät valtuutukset, kuten vesiasioissakin meillä on politiikan alan toiminnan skriinaus. Ja hankkeen määrittelyssä tarkistetaan, että kaikki ympäristönäkökohdat on huomioitu ja pyydämme jonkinlaista ympäristöseulontaa jokaisen hankkeen osalta. Näin on hankkeita, tunnistamme hankkeet, joihin tarvitaan perusteellinen ympäristösuojeluanalyysi ja toinen toisenlaisia hankkeita, joissa riittää tällainen ympäristötoimia koskeva analyysi, joka on hieman kevyempi. Näin, näin tehdään järjestelmällisesti kaikkien hankkeiden osalta. Ja se tehdään tuolla delegaation tasolla. Olemme myös haluamme varmistaa, että on olemassa ympäristöhallintasuunnitelma, se on osa sopimusta ja, ja sen tekee sopimuksen saaja tai joskus kansalaisjärjestöt tai omaiset kyseisessä maassa. Meillä on ikään kuin tällainen työkalupakki henkilökunnalle – jossa selitetään kaikki asiat, mitkä on tehtävä. Ja jos esittely pitää sitä hyödyllisenä, niin voin laatia lyhyen muistion näistä toimista, jossa kerrotaan millaisia ohjeita annamme tämän delegaation henkilökunnan kunnalle ja vastapuolelle. Kiitoksia. Merci beaucoup. Thank you very much. The rapporteur. Oikein paljon kiitoksia sitten esittelijästä taas. Ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Tiesin, että kohdat 4 ja 7 aiheuttavat polemiikkiä, että ne eivät välttämättä liity suoraan tähän tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksen kohtana olevaan asiaan, mutta kirjaan ylös nämä komission esittämät kommentit, mitä tulee teidän kunnossapitoon ja tähän erotteluun. Kun itse kävin Afrikassa, niin näin mikä on tilanne. Valitettavasti siellä joutuu usein toteamaan, että yksinkertaisimmatkin asiat joudutaan toteuttamaan ulkomaisten toimijoiden toimesta, vaikka voisi kuvitella, että paikan päällä olisi riittävästi ammattitaitoista väkeä. Tarkkaan kuuntelin komissiota mitä komissio sanoi. Ulkomaiset yritykset ovat siis usein paikan päällä näitä töitä tekemässä. Tämän havaitsin itsekin. Siellä oli muun muassa kiinalaisia yrityksiä paikalla. Ja sitten tähän kohtaan seitsemän liittyen olisi mielenkiintoista kuulla, mitä komission asiasta mieltä. Minä olen kuullut tämän ehdotuksen Eli että miten edustustoja halutaan tukea ja ehkäpä voisitte lähettää meille ihan lyhyen selvityksen siitä, mitä alueella voidaan teidän mielestänne tehdä, ja tämä voitaisiin sitten jollakin tavalla lisätä tähän tekstiimme. Kiitokset teille ja kiitokset tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Kiitoksia. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Paljon kiitoksia. Onko muita kommentteja? Eipä näytä olevan, joten kiitokset tilintarkastustuomioistuimen edustajalle David Bostokille, kiitokset komissiolle. Ja sitten vielä esityslistan kohtaan 13, joka siirrettiin. Tänne kollega Gerbrandi ei valitettavan perhetapauksen takia pääse tänne paikalle, mutta hän on toivonut, että kollega Kretänin läsnä ollessa voitaisiin kuitenkin Gerbrandin kommentit välittää, mutta varsinainen keskustelu käydään sitten jossain myöhemmässä, vaiheessa. Kollega Kretä, olkaa hyvä. merci beaucoup, monsieur le président. je tâcherai d'être aussi... Puheenjohtaja, pyrin olemaan yhtä lyhyt sanainen kuin mahdollista. alors, la Cour a examiné les, les aides directes tuomioistuin on eh, nyt sitten analysoinut lehmille ja lampaille vuohille myönnetyt palkkiot vuosina 2005-2011. Kuten tiedätte, näiden tukien tärkein tavoite on säilyttää toimintaa niillä alueilla, joilla ei ole vaihtoehtoja tälle, tälle karjan Se on olennainen paikallistalouden takia tämä on eläinkohtainen tuki ja tuotantoon sidottu tuki, kuten tiedätte, se on poikkeus. Du découplage des aides. Tukien ja tuotannon erottamisen, josta päätettiin vuonna 2003, kun hyväksyttiin tämä uusi järjestelmä. Kuitenkin poikkeuksia voitiin tehdä ja jäsenvaltiolla oli mahdollisuus tehdä poikkeuksia näihin ja antaa tiettyä suoraa tukea silloin, kun osittain täytäntöön pannaan mm, tilatukijärjestelmää. Kahdeksan jäsenvaltiota ovat päättäneet suoran tuen säilyttämisestä emolehmiä, uhia ja vuohipalkkeita varten couplée, c'est que les propositions Tässä on kiinnostavaa se, että komission lainsäädäntöehdotuksista, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa 2013-2020, säädetään mahdollisuudesta antaa edelleen näitä sidottuja tukia tiettyä tuotantoa varten uudella rahoituskaudella, joka kohta alkaa. Samantapaiset tuet, joista tämä kertomus kertoo, voivat siis edelleen jatkua vuoden 2013 jälkeen. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot haluaisin tiivistää kolmeen tärkeämpään kohtaan. Ensimmäinen kohta. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tukea annetaan jäsenvaltioiden alueille kaikkialle sen sijaan, että ne keskittyisivät niille alueille, joissa ne olisivat kaikkein hyödyllisemmät, eli alueille, joissa on tätä laajaa pohjaista kasvatusta ja se on elintarvike, elin tärkeä alueelle ja ympäristölle. Nämä tuet ovat näin ollen pienentyneet, kun ne on jätty kaikkialle, ne on ikään kuin vesitetty kokonaan. Tuli, istuin on ehdottanut, että ne kohdannettaisiin paremmin ja komissio on sitoutunut täsmentämään näiden tukien myöntämisperusteet ja kuten sanoin hetki sitten, ne on säilytettävä yhdessä yhteisessä maatalouspolitiikassa kaudella 2013-2020. Tuki, tuen myöntämistavat varmaankin täsmennetään delegoiduissa säädöksissä komission taholta ja parlamentti voi sitten niihin viitata. Sitten toinen kohta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut, onko näillä tuilla varmistettu tuotannon säilyminen. Onko siis näin vältetty sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset seuraukset, jotka olisivat olleet kielteisiä, mikäli todella tuotannosta olisi pitänyt luopua. Tässä olemme todenneet, että, että eläin, että karjakasvatuksen säilyminen ei liittynyt siihen, olivatko tuet sidottuja vai ei. Tämä ei ole kovinkaan myönteinen toteamus. Tässä on kuitenkin tärkeä poikkeus. Tietyillä vaikeilla alueilla, esimerkiksi Skotlannissa tai Portugalissa, totesimme, että palkkioiden erottaminen tuotannosta on aiheuttanut äh, karjatuotannon vähentymistä, eli sillä oli tiettyä merkitystä. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio määrittelisi jäsenvaltioiden kanssa ne maataloustoimet, joihin parhaiten pitäisi joissa pitäisi erityisesti säilyttää tämä tuotanto ja joissa on suuremmat sosiaaliset ja ympäristölliset riskit. Komissio vastasi, että tämä vastuu kuuluu jäsenvaltioille. Osittain se pitää paikkansa, mutta se tunnusti myös, että komissio itse voisi määritellä täsmällisemmin ehdot delegoidussa säännössä koskien näitä tukien myöntämistä joten tämä kertomus tulee oikealla hetkellä, koska ne delegoidut säädökset, joilla täsmennetään uuden poli- ma- yhteisen maatalouspolitiikan säännöstä, niitä ei ole vielä vahvistettu. Sitten kolmas asia suuremmassa osassa jäsenvaltiossa, jossa olemme vierailleet, totesimme, että ei ole mitään seurantajärjestelmää, jolla voitaisiin mitata, millaista vaikutusta näillä järjestelmillä on ollut, ja näin ollen suosittelemme asianmukaista seurantajärjestelmää niin, että voidaan mitata, millä tavalla eri tukijärjestelmät vaikuttavat äh, tähän Kaarin kasvatukseen. Tässä puheenjohtaja nämä kolme kohtaa tiedän kyllä, että valiokunta tulee palaamaan tähän asiaan, mutta varsinkin kun otetaan huomioon äh, esittelijän henkilökohtainen tilanne, en haluaisi päättää tätä esitystä kiittämättä herra Brandia ja hänen avustajiaan. He ovat olleet hyvin avoimia ja valmiita yhteistyöhön, kun näitä huomioita on käsitelty. Kiitoksia. Merci euh, beaucoup, monsieur Cretin. Euh, Kiitoksia paljon, herra Cretin. Onkohan komissiosta edustaja? Onitis? Ah oui. Herra Onitis. Je donne euh, la parole à vous. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle ja tilintostumistolle tehdystä työstä ja suosituksista, joita on esitetty. Ainoa lyhyt sanainen. Sallikaa minun nyt heti alussa sanoa, että on ero, kun puhutaan yleisesti tuesta ja puhutaan tuesta Uh, that we have seen with various analysis. Me olemme nähneet eri analyysejä ja tämä on kaiken herkimpää tuen puuttumista tietyillä alueilla. On kahden tyyppisiä alueita ja kahden tyyppisiä riskejä. On tiettyjä alueita, joissa tuen puuttumisella on ympäristövaikutus. Kysymys on yleisestä tämän riskistä näkemys kaikissa ympäristövirastoissa ja kaikkien ympäristöryhmien kanssa, ryhmissä ja piirissä, joiden kanssa olemme keskustelleet vaikutusarvioinnin yhteydessä, on muita alueita, joissa riski on ennemminkin taloudellinen. Tuen puuttuminen aiheuttaa siirtymisen kohti sellaiseen tuotantoon, josta syntyy enemmän voittoa ja äh, riski on sitten, että laidun alueita vai sellaista luovutaan, millä on, pitkä, mitkä on pysyvä vaikutusta myöskin ympäristöllisesti. Se, että puhutaan siitä, että pitäisi olla parempaa kohdentamista YMPn uudistamisessa. Tätä tilastoimistoon esittää. Meillä on omassa esityksessämme sellaisia kohtia, jotka tähtävät tähän suuntaan. Kuitenkin pitää ottaa huomioon se, että jäsenvaltiot aina ovat niitä, jotka tämän tyyppisissä tapauksissa ovat lähempänä yksityiskohtia, jotka ovat niille tyypillisiä. Miksi tämä on tärkeää? Se selittyy parhaiten kuvalla yksi, joka on vuodessa tässä kertomuksessa, jonka tietosuojelmistoin teki siinä, katsotaan näitä emolehmää Ranskassa ja Saksassa. Nämä ovat sellaisia, jotka ovat erikoistuneet tuotantoon. Saksassa on raskat lähes 50-54 prosenttia. Saksassa niitä on vain 14 prosenttia koska suurin osa eh, naudan lihasta tulee myöskin, eh, tulee siis puhtaasti eh, le, lehmistä ja myöskin maitokarjasta. Tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin paremmin päättää, mitä tehdä tämä uusi esitys. Tietysti tietyillä kriteereillä, jotka, joita komissio täytyy seurata ja joiden osalta täytyy katsoa, miten niitä noudatetaan – Tämä selittyy kahdesta ensimmäisestä kohdasta, siis ne kaksi ensimmäistä kohtaa, jotka herra Kaitään mainitsi. Haluaisimme korostaa sitä, että esityksessä, joka tehtiin tästä uudistuksesta, olemme ottaneet esille esityksiä, joista on neuvoteltu, neuvotellaan parhaalle, että kukaan ei ole protestoinut. Kysymys on seurannasta, joka kattaisi koko yhteisen maatalouspolitiikan, ei vain pelkästään sen eri elementtejä. Tässä pyritään tarkastelemaan loogista julkista puuttumista, interventiota ja sen perusteluja käyttäen eri indikaattoreita voidaan katsoa, miten tämä politiikka kehittyy ja missä täytyy tehdä muutoksia. Ja tähän minä haluaisin päättää. Kiitos. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia. Tapaan puoli seitsemältä puheenjohtajavaltion Liettuan edustajia. Kollega ori, niin kyllä tässä vielä on hetki aikaa. Olkaa hyvä. Simplement pour féliciter le membre. Haluaisin vain onnitella tilintarkastustuomioistuin jäsenen eh, Rakaritanin laadukasta, rep, laadukasta report, kertomuksesta. Michel Dantin on esittänyt tämän varoituksen uusissa valiokunnissa. Kyseessä on delegoidut säädökset. Niiden käytöstä mainittiin, eh, kun sovelletaan mm, lainsäädäntöä niin että voidaan pitää kiinni tavoitteista kohdennetulla alueilla koskien tuotannon säilyttämistä ja niin edelleen. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, kuinka paljon delegointisäädöksiä alkaa olla. Sen jälkeen, kun olemme yhte, yhdessä antaneet lainsäädäntöä tulevaa rahoituskautta varten, niin puheenjohtaja budjettiviranomaisena meidän parlamenttina pitäisi antaa itsellemme keinot seurata näitä delegoituja säädöksiä, koska tässä tilanteessa mm, meidän on aivan mahdotonta poliittisesti seurata kaikkia niitä delegoituja säädöksiä, joita komissio tulee tekemään näiden kaikkien lain, tämän kaiken säädännön toteuttamisessa. Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Edustaja Karbach. Lyhyt kysymys. Ymmärsinkö, ymmärsinkö oikein, että nyt kolmikantaneuvottelujen puitteissa periaatteessa voimme lähteä siitä liikkeelle, että järjestely nykyisessä muodossaan myöskin vuoden 2013 jälkeen, kuten nyt esitettiin, äh, tulee jatkumaan. So, uh, die Frage Kuka voi vastata tähän kysymykseen? Ehkäpä ensin komission vastaus ja sitten tilintarkastustuomioistuimen. vaan hyvä. 30 puitteissa ei voi tehdä mitään oletuksia siitä, mihin neuvottelut johtavat. Meidän esityksessämme olemme tehneet selväksi, että se presidentti, prosenttiosuus, joka koskee tätä yhdistettyä tukea, josta on kytkettyä tukea, josta jäsenvaltiot tehneet nämä kriteerit, jotka selkeyttäisivät jäsenvaltioille sen, jos ne menevät kytkettyyn, tiettyyn tuotantokytkettyyn tukeen, mitkä ovat taustallevat syyt, joiden pohjalta tietyt sektorit tarvitsisivat eh, tuotantoon kytkettyä tukea. Ja tästä osalta ne, komission kyllä neuvotteluja prosenttiosuuksien muuttamisesta, listaa sektoreista, jotka pitäisi ottaa huomioon, mutta tämä minä en pysty kuitenkaan nyt äh, arvailemaan tässä vaiheessa, mitä tapahtuu. Thank you very much, Monsieur Cretin. Paljon kiitoksia sitten kollega Cretin. Rapid, oui, le, le... huomio. Uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa niiden sektoreiden määrä, jotka voivat hyötyä kytketystä tuesta, niin ne tulee laajentumaan. Niitä tulee olemaan enemmän kuin aikaisemmin. Mutta joka kerta, kun halutaan säilyttää kytketyt tuet näillä aloilla, tarvitaan vielä täsmällisemmät perustelut, miksi nämä kytketyt tuet olisi säilytettävä Eli jollakin tavalla jatketaan sellaista, mikä on jo olemassa, eli kytkettyjen tukien myöntämistä, mutta, mutta ehdot tulevat olemaan tiukemmat ja tapauskohtaisesti on paremmin vielä perusteltava nämä tapaukset niissä jäsenvaltioissa, joissa tätä hyödy- halutaan hyödyntää. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. No niin, kiitokset komission edustajille ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenille ja kaikille niille, jotka ovat kantaneet tänään kortensa kekoon tämän kokouksen järjestämisessä. Kiitokset sihteeristölle, avustajille, tulkkaus, tulkkauspalvelulle. Toivottavasti kukaan ei unohtanut ja näihin sanoihin voinkin päättää tämänpäiväisen kokouksen. Kiitoksia ja nähdään ensi kerralla.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

Mm.